So, good morning, colleagues. No niin, hyvät huomenta kollegat. Tervetuloa aamun kokoukseen. Ensimmäinen asiaesityslistalla kohta 13 on kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus. Se on tärkeä vuosikertomus, joka käsitellään ensin valiokunnassamme ja sitten täysistunnossa. Tänään meillä on toinen keskustelu aiheesta ja ymmärtääkseni viime viikolla Strasbourgissa järjestettiin varjoesittelijöiden kokous, jossa laadittiin kompromissitarkistuksia. 221 tarkistusta on jätetty, joten nyt pyytäisin esittelijäämme herra Remonia kertomaan asiasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäpä puhun Saksaa. Minulla on ilo neuvotella tätä äh, mietintöä, koska äh, nämä neuvottelut ovat olleet hyvin rakentavia. Äh, tarkistukset menevät rakentavaan suuntaan. Ne varjo äh, esitellen kokoukset tai se kokous, joka meillä Strasbourgissa viime viikolla oli, oli myöskin hyvin rakentava. Ja me olemme menossa kohti hyvää mietintöä. Tämä johtuu yhtäältä siitä, että puoluerajat ylittävästi olemme samaa mieltä siitä, että Euroopan unionin kilpailupolitiikka nykyisellään toimii hyvin ja että komissio äh, äh, tekee tärkeää työtä, hyvää työtä eikä mitään äh, suurta kritiikin aihetta ole. Ja siksi olemme hyvässä tilanteessa, että voimme ajatella kilpailupolitiikan tulevaisuutta ja tähän liittyvät myös suurin osa tarkistuksista. Keskeinen aihe tässä on, josta seuraavaksi varjoesittelijän kokouksessa puhumme ja josta toivottavasti tänäänkin varjoesittelijöiltä jotain kuulemme, on digitaalinen ala, kilpailupolitiikka digitaalisella alalla ja meillä on siellä haasteita, joita emme tunne klassisesta kilpailupolitiikasta. Yksi esimerkki on WhatsAppin ja Facebookin yhteenliittymä, kaksi suurta yritystä, joista tulee vielä suurempi yritys. Toinen niistä tarjoaa ainoastaan ilmaispalveluja, viestipalveluja ja kun on kyse klassisesta kilpailu Äh, lainsäädännöstä, jossa on kyse äh, liikevaihdosta ja markkinaosuuksista, niin sitä ei pystytä oikein äh, näillä kriteereillä arvioida, kun kyse ei ole markkinaosuuksista niinkään, vaan käyttäjien tiedoista. Ja tässä on useita konkreettisia tapauksia myöskin verkkoalustojen markkina valta, kun on kyse tällaista hotellivarauskeskuksista. Miten kilpailupolitiikan pitää tarkastella televiestintäverkkojen ähm, toimintaa, miten julkisen edun mukaista on maaseutualueiden kattaminen ja milloin markkina lähtökohta on tärkeämpi. Ja nyt me palaamme tämän keskustelun tai tämän mietinnön ydinkysymykseen. Yksi kysymys, josta keskustelemme, on se, että pitääkö meidän muuttaa näin hyvää kilpailupolitiikkaa vai voiko se olla pohjana tulevaisuudelle, jossa vähän laajemmin katsomme yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä. Sosiaalisilla alustoilla on tässä erittäin tärkeä merkitys se, millaista poliittista propagandaa kuulema on harjoitettu näillä alustoilla Brexitin yhteydessä osoittaa, että meidän täytyy vähän laajemmin asiaa tarkastella. Onko kilpailuoikeus ylipäätänsä oikea puitteisto tälle asialle vai pitäisikö kysymystä arvioida ennemminkin jostain toisesta näkökulmasta. Pitäisi kyse olla jonkinlainen demokratian suoja ja kilpailuoikeus. Tämä koskee hyvin monia aloja ja aiheita ja vihreänä haluaisin myös sanoa, että tämä liittyy myös maatalouteen ja tämä on aihe, josta meidän on vielä keskusteltava. Jos viimeisen 30 vuoden aikana suurten yritysten osuus maailmanmarkkinoilla 12,5 prosentista 62 prosenttiin noissut ja e, siemenviljan geneettinen monimuotoisuus laskee huomattavasti, niin silloin tässä ei ole kyse ehkä pelkästään perinteistä kilpailupolitiikasta, jossa on kyse markkinaosuuksista ja liikevaihdosta, vaan pitää miettiä, että pitäisikö tällaisia keskittymiä arvioida myös toisista näkökulmista ja mikä olisi oikea puitteisto e, arviointiin sitten kuitenkin kollegioiden kanssa olemme samaa mieltä siitä, että jos uudistamme kilpailuoikeutta niin, ettei se lopuksi enää ole kilpailuoikeutta, vaan kaikkea muuta, niin se ei ole taas ole kenenkään edun mukaista. Kiitoksia. Ja sitten haluaisin vielä kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, koska keskustelu on ollut erittäin hyvää. Thank you very much indeed, uh, Mr. Ramon. Kiitoksia, herra Ramon. Ja nyt varjo esittelijöiden kierros CPP. E Högmark. Thank you very much. And, uh... Kiitoksia. Kiitän esittelijää mietinnöstä ja keskustelun aloittamisesta. Tässä on tilaisuus myötä vaikuttaa relevanttiin hyvään mietintöön kilpailupolitiikasta. Joitakin ajatuksia meiltä ja minulta. Ensinnä meidän täytyy varmistaa ja puolustaa komission kykyä päättää kilpailupolitiikasta. Emme me ole, meidän tehtävämme ei ole arvostella sitä, mitä komissio tekee ja e, tätä tai tuota pitäisi erityisesti käsitellä niin edelleen. Meidän ei pidä edes yrittää politisoida arvioitamme kilpailupolitiikasta ja miten siellä sääntöjä noudatetaan. Kun puolustetaan komission riippumattomuutta kilpailupolitiikan kohdalla, silloin me samalla puolustamme koko kilpailupolitiikkaa. Ja tämä on yksi kaikkein merkittävimmistä tekijöistä unionin saavutuksessa. Pitää varmistaa, että kartteleja ei ole, mutta ehkä vieläkin tärkeämpää on varmistaa tilaisuudet uusille markkinatulijoille kaikkialla taloudessa ja myös rajat ylittävässä taloudessa laajemmassa mielessä. Ja tältä kannalta katsottuna kilpailupolitiikalla – täytyy olla mielessä jatkuvasti koko taloudellinen perspektiivi. Meistä komission ei pidä nyt tutkia tuota tai tätä asiaa, mutta tietenkin haluaisin korostaa sitä, kun otan, uusiin toimenpiteisiin energiaunionin yhteydessä, niin silloin on asianmukaista, että komissio tarkastelee energiamarkkinoita siellä tapa on mm, erityisiä määrääviä asemia äh, joissakin yrityksissä. Joskus olemmekin hämmästyneet siitä, että komissio ei ole ollut niin aktiivinen näissä kysymyksissä. Haluaisimme sen toimivan aktiivisesti kaikilla alueilla, joilla on suurta merkitystä. Toteamme tarkistuksissamme myös, että emme halua puuttua komission toimintaan sen suhteen, minkälaisia poliittisia kantoja sen pitää ottaa poliittisesti tai ympäristöstä tai niin edelleen. Mehän olemme vastuussa lainsäädännöstä koskien ilmastopolitiikkaa, energiaa tai sosiaalisia tekijöitä, joista pitää päättää EU-tasolla. Komission pitää tulkita tätä ja toteuttaa näitä asioita, mutta me korjaamme meistä on tärkeää siis kansainvälinen yhteistyö. Korostamme myös tarvetta sille, että toimimme niitä hallituksia vastaan, jotka käyttävät veropolitiikkaa vääristääkseen kilpailua, mutta korostamme myös sitä, että veropolitiikka kuuluu kansalliseen toimivaltuuteen, eikä sen pitäisi kuulua komission tai yleensäkään EUn päätettävissä oleviin asioihin. Olemme tyytyväisiä näihin ensimmäisiin askeliin näissä neuvotteluissa. Ja minun näkemykseni on, jos voimme yhdistää komission riippumattomuuden kunnioittamisen tavallaan tähän intoon tukea suurempaa kilpailua ja korostaa sitä, että kilpailu on hyvin tärkeä dynamiikka EU-taloudessa ja tätä kautta voidaan helpottaa uusia markkinatoimijoita, onko se sitten digitaalisesta taloudesta tai digitaalisista alustoista vai onko kyse kenties pankkisektorista tai energiasektorista tai rahoitusmarkkinoista. Komissiolla on tämä vastuu ja meidän pitää ohjata selkeällä viestillä, viestinnällä komissiota. Haluamme enemmän ja paremman kilpailua. Se on hyvä asia kuluttajille, se on hyvä asia taloudelle ja se on hyvä ajatellen EUn talouden taustalla olevaa dynamiikkaa. Kiitos, herra Högenberg. Ja äh, SD-ryhmä Varja. Thank you very much, Mr. Paljon kiitoksia, Kuten ensimmäisessä keskustelussa jo mainittiin, tämä pakottaa aika ympäristöystävälliseltä kertomukselta ja SDllä ei ole mitään ongelmia herra Remonin linjan kanssa, vaikka sosialistina painotamme tarkistuksia niillä alueilla, jotka ovat tärkeitä meidän ryhmälle ja ihmisille ja Muutaman mainitsisinkin. Verotus. Ymmärrän, että se on enemmän tai vähemmän kansallisessa toimivallassa, mutta sillä on myös eurooppalaisia vaikutuksia, kuten tässä on jo painotettukin. Jos jäsenvaltiot vääristävät kilpailua verotuksen keinoin. Sitten telekommunikaatiot ja digiala ovat tärkeitä myöskin. Ilmailu. Ja sitten valtionapujutut. Ja niistäkin on paljon opittavaa. Lopuksi sitten jotain, joka ei tule miltä erityiseltä alueelta, mutta näin toiminnallisesti katsoen. Haluaisimme parlamentille vähän relevammin roolin. Erityisesti koskien yhteispäätösvaltuuksia. Ja se, että me puhutamme eri kilpailupolitiikan alueisiin, ei merkitse, että me jotenkin toimisimme tämän alan ulkopuolella. Me pyrimme parantamaan kilpailupolitiikkaa. Me olemme sosialisteja ja meistä tämä on hyvä lähestymistapa. Ja toivomme, että varjoisitte kokouksessa eri ryhmien kannat lähentyvät. Kaikki voivat luottaa meihin tällä alueella. Me palvelemme kansalaisten etuja. Ja sitten muutama politiikka-alue vielä. Innovaation vahvistaminen, työpaikat, kasvu, innovaatio, kuluttajien suojelu ja sisämarkkinoiden vahvistaminen erityisesti digitaalisilla sisämarkkinoilla ja energiasisämarkkinoilla. Kiitoksia. Thank you very much indeed. Kiitos, herra Saanji. Onko ESRstä ketään? Ei. Kalde? Ei. Gue. Rava Lopes. Terve jo. Presidente, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnä haluan kiittää herra Reimonia esittelijää työstä ja todeta, että tässä on kyse monimutkaisesta aihepiiristä. Pitää tässä korostetaan varsinaisia näkemyksiä siitä, miten Euroopan politiikka todella voi vaikuttaa ja kenen palveluksessa politiikan pitää olla. Mielestäni kannattaa tässä yhteydessä muistuttaa siitä, että kaikki ryhmät olemme samaa mieltä ainakin näistä onnitteluista kilpailukomissaarille hänen toiminnastaan ja minkälaista yhteistyötä hän on käynyt muiden toimielinten kanssa myös, erityisesti tämän valiokunnan kanssa niin kuin onkin loogista tietenkin. Kuitenkin uskon, että valitettavasti sopimukset tai nämä muut sopimukset, joita tässä suunnitellaan, näyttävät, ainakin alun perin siltä, että niitä on vaikeampi saavuttaa. Mahdollisesti sen takia, että lähtökohta mutta mistä kilpailupolitiikassa yleensä on kysymys, niin tämä ehkä estää meitä etenemästä konkreettisessa kysymyksessä. Tässä mielessä haluaisin ottaa esille kaksi asiaa kilpailupolitiikasta, jotka ovat yleisluontoisia. Mistä se on kuitenkin relevanttia pitää mielessä ensimmäinen vaihtelevuus, jota tähän liittyy niin toiminnassa kuin määritelmissä. Kilpailupolitiikan määritelmissä se on avointa muutoksille, sopeutuksia. Siksi emme aina voi tehdä työtä niin kuin se olisi joku muuttumaton kuva, vaan pitää ottaa tämä vaihtelu aina mie- ajattelun. Sitten minulla on hiukan sen tunne, että me korostamme tässä sitä, että kilpailupolitiikan pitäisi olla jotakin teknisempää ja niin edelleen. Ja mielestäni aivan kiistatta, jos nyt jotakin kuuluu unionin poliittiseen toimintaan, niin se on juuri tätä kilpailupolitiikkaa ydinkysymyksiä. Yksinkertaisesti sanottuna ei ole mitään poliittisempaa kuin kilpailupolitiikka. Kannattaa tämä toistaa ja tämän takia sitä ei voida tyhjentää toimivaltuuksista eikä edentää sitä parlamentin päätöksenteosta, koska juuri parlamenttiin pitää, joka voikin puuttua keskusteluun, kun puhutaan suuntaviivoista, joita pitää, ja suunnasta, jota pitää kilpailupolitiikalle antaa. Olemme vakuuttuneita siitä, että tässä toiminnassa meidän pitää juuri palvella enemmistöjä ja tämä tarkoittaa siis, ne ovat ihan konkreettisia kysymyksiä, joista teemme jatkossakin, joista pitää toimia monopolistisista ja energiahintoja vastaan hintojen, energiahintojen nostamista, joka aiheuttaa köyhyyttä tuhansille ihmisille, pitää toimia keinottelua vastaan maatalouden jakeluverkoissa niin, että viljelijät ja kuluttajat todellakin hyötyvät toimista, joihin ryhdytään väitään digitaalista kuilua Euroopan alueiden välillä. Me voimme todellakin hallita työntekijöiden hyväksi ja vähentää kansallisia eroja, joita Euroopassa on juuri silloin, kun toimimme markkinoilla ottaen huomioon kaikki digitaaliset seikat, jotka ovat hyvin tärkeitä tällä hetkellä ja jatkossa vieläkin tärkeämpiä kysymyksiä. Mikään näistä kysymyksistä tietenkään ei ole mikään ehdoton kysymys, mutta olisi hyvä, jos ne voisivat kuulua näihin parlamentin laatimiin ehtoihin asiasta, jotta parlamentin osallistuminen poliittiseen prosessiin todellakin olisi konkreettista haluaisin vielä muistuttaa lopuksi siitä, että kilpailupolitiikan alkuperä on varsin yksinkertainen. Täytyy puuttua markkinoiden toimimattomuuteen ja minimoida haittaa, joka syntyy kansalaisyhteiskunnille ja kuluttajille. Tätä me haluamme. Tämän puolesta tulemme tekemään työtä ja luonnollisesti tulemme ponnistelemaan sen eteen, että voitaisiin saada aikaan laaja konsensus. Esittelijä tietenkin voi luottaa meihin tässä pyrkimyksessämme. Kiitos. So thank you very much indeed for that. Kiitos. ENFstä ketään, onko? Ei. Schwab haluaa puheenvuoron Catch the Eye-menettelyssä EPPn puolesta. So much, Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kollegat, äh, ensinnäkin onnittelut esittelijälle ja varjoesittelijöille. Mielestäni mietintö ja tarkistukset ovat erittäin hyödyllisiä ja eteenpäin katsovia. Ja kuten edellisinäkin vuosina kaikki on hyvin. Minä haluaisin keskittyä muutaman avain äh, tarkistukseen, jotka mielestäni ovat tärkeitä vähän äh, laajemmasta ajateltuna. Ensinnäkin tarkistus 39, joka on hyvin samankaltainen kuin äh, Gunnar Högmarkin varjoesittelijämme tarkistus 37, joka keskittyy siihen, mistä kilpailukyvyssä on kyse. Kyse ei ole kestävyydestä ehkä taloudellisesti, mutta ei klassisessa äh, näkökulmassa. Ei ole kyse sosiaalista oikeuksista tai monista muista kysymyksistä, vaan on kyse siitä, että markkinoiden äh, on toimittava kunnolla normaaleissa olosuhteissa. Ja se on meille kaikille hyväksi, ympäristölle, kansalaisille ja kuluttajille, joten todella pyytäisin, että tukisitte näitä tarkistuksia. Toinen asia on, ja Michel Raimon on siitä jo puhunut ja monet muutkin kollegat, on se, että me yritämme vielä pysyä digitaalisen innovoinnin perässä, yritämme löytää oikeita vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin ja meidän pitäisi ottaa vapaus, että että emme yritä säännellä kaikkea heti, mutta emme saa olla liian ujoja ottaa seuraavaa askelta. Komission ehdotus on hyvä tie eteenpäin, se on vähän haluton, siinä ei ole kovinkaan paljon ehdotuksia, mutta 54, 64 ja 86 tarkistukset osoittavat, että mitä tarpeita meillä on ja mikä voisi olla hyödyllistä meille, kun katsomme sähköistä kaupankäyttöä ja internet-alustoja ja niin poispäin. Todella pyytäisin, että jäsenvaltiot panisivat täytäntöön EUn lainsäädäntöä. Olemme nähneet, että vahinkodirektiivissä, jossa olemme täytäntöpanon lopussa, niin meillä silti on vielä paljon tietä kuljettavana, koska jäsenvaltiot ovat aiheuttaneet paljon lykkäystä, eikä EU-lainsäädäntö sitten voi olla niin tehokasta kuin sen pitäisi olla, jos lykkäyksiä tapahtuu. Ja sitten varjoesittelemme teki erinomaista työtä tarkistuksineen televiestintästrategiasta, koska on aivan selvää, että meillä on kilpailuongelmia vielä, jos emme nopeammin pääse Euroopan laajuiseen 5G-kattavuuteen. Jos vertaamme Eurooppaa muuhun maailmaan, niin näemme, kuinka heikkoja vielä olemme ja siksi jotain on tapahtuttava. Ja viimeinen asia, ja tämä on vähän yleisempi kysymys varjoesittelijöille, esittelijälle ja ehkä myös komissiolle, kun katsotaan klassista kilpailupolitiikkaa ja kartelleja, niin näemme, että kartellien määrä vähenee. Ja yksi avainkysymys on, että onko kartelleja vähemmän, se voi olla mahdollista, vai onko kilpailu viranomaisilla vähemmän mahdollisuuksia löytää näitä kartelleja. Meidän pitäisi arvioida tätä. No on helppo sanoa, että taloudella menee huonosti on enemmän kartelleja, me emme vaan tunnista niitä. Tilanne voisi olla toisenkinlainen. Meidän on katsottava, mikä se oikeastaan on. Tässä kaikki minun osaltani. Kiitos. Haluatko joku muu puhua? Omasta puolestani tähän sen, että kilpailupolitiikka on sisämarkkinoiden puolustamista. Sisämarkkinat eivät toimi tehokkaasti ilman kilpailupolitiikkaa tämän perustana, ja olen edellisen pohjalta samaa mieltä, että kysymys on siitä, että toimitaan kartelle vastaan, missä niitä onkaan, mutta nykymarkkinoilla on vaikeampaa ymmärtää, mikä on kartelli ja perinteinen ymmärrys vai aimoita muuttua. Toinen kommenttini on kilpailupolitiikka rohkaisee myös kansallisia kilpailuviraisia toimimaan ennakoivemmin omissa maissaan. Näin me rohkaisemme eurooppalaisten normien soveltamista jäsenmaiden tasolla varmistaaksemme, uutta kilpailupolitiikkaa toteuttaa jäsenmaissa kaikille ymmärrettävällä tavalla. Meillä on nyt verkosto, standardit. Se on tervetullut, mutta enemmän täytyy tehdä. Ja että kaikki kilpailuviranomaiset toimivat eurooppalaisten standardien mukaisesti. Viimeinen kommenttini koskee komission kilpailupääosasta merkitystä ja komissaarimerkitystä merkitystä niin, että toimitaan sellaisella tavalla, että vaikutukset ovat systeemisiä sisämarkkinoiden toiminnan kannalta. Kaikilla jutulla täytyy olla alku, keskiosa ja loppu, ja tärkeää on juttujen valinnassa on lopputulema, ja ihmiset voivat todeta, että nyt se on loppu. Jotkut jutut ovat päätyneet EU-tuomioistuimeen. Sehän on ihan normaalia. Yritykset ilmaisivat kantansa omista oikeuksista, mutta juttujen valinnassa ja juttujen tuloksellisuutta ajatellen täytyy edetä systeemisesti merkittävällä tavalla ja aikataulussa pitää pysyä relevantisti. Ja silloin lähestymistapa on ei-epäsystemaattinen. Epäsystemaattisuudesta joskus kilpailupääosastoa moitetaan. Minusta se ei ole oikein. Herra Leckenberg kilpailusastolta. Mr. Chairman. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle ja varjoesittelijöille ja koko valiokunnalle siitä, että niin laajasti ja syvällisesti olette asiaa käsitelleet ja kiitos vuoropuhelusta tänään ja myös muilla kerroilla. Komissio pitää tätä keskustelua erittäin tärkeänä. Se on merkittävä tekijä myös kilpailupääosastolle ja koko komissiolle pystymme tarkistamaan täytäntöönpanoa ja politiikkaamme, e, vertaamaan sitä todellisuuteen, parhaisiin käytänteisiin ja kansalaisten odotuksiin. Me toivotamme tervetulleeksi sen, että näköjään on laaja yhteisymmärrystä tämän mietinnön pääaiheista ja on useita eh, tärkeitä elementtejä, jotka on nostettu esiin myös eh, tämän päivän keskustelussa ja tarkistuksissa. Jos saisin nopeasti käydä läpi muutaman eh, asian. Komissio toivottaa tervetulleeksi sen, että hyvin harkitusti pohditaan kilpailupolitiikan soveltamisalaa. Komission näkemys ei ole, että kilpailupolitiikan pitäisi rajoittua vain hintaan e, ja e, tulokseen, niin kuin laatu, valinnanvara ja innovaatio. Niilläkin on tärkeä merkitys ja näiden parametrin avulla voidaan myös huomioida e, markkinoiden väärästymisiä, jotka taas vaikuttavat esimerkiksi ympäristöön, julkiseen terveyteen, elintarviketurvallisuuteen. Nämä ovat asioita, joita tarkastelemme myös, kun on kyse suurista bio- ja maatalousalan yritysten yhteenliittymistä, kuten Syngenta esimerkiksi ja monet muut. Ja tässä olemme katsoneet emme vain kustannuksia, joita maanviljelijöille aiheutuu, vaan myös viljelijöiden valinnan vapautta. Äh, digitalisaatio äh, aiheuttaa erityisiä haasteita. Meidän on ensinnäkin ymmärrettävä kaikki äh, relevantit tekijät ja sitten ajoissa tehdä sellaisia johtopäätöksiä, joilla on vaikutusta markkinoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on tarkasteltava hyvinkin monimutkaisia tapauksia, esimerkiksi nämä Google-tutkinnat. Nämä ovat tutkin valintoja, joita ei missään muualla maailmassa tehdä samankaltaisena. Tämä ei kuitenkaan ole vielä asia, joka olisi saatettu päätökseen ja siksi komissio ja se Vestager on pyytänyt kolme asiantuntijaa laatimaan raportin, jossa analysoidaan digitaalisen ympäristön haasteita, dataa, tekoälyä ja algoritmeja, ja siksi komission jäsen Vestager eh, järjestää tammikuussa konferenssin, jossa sitten voidaan keskustella kaikista näistä aiheista enemmän. Lisäksi ollaan huolissaan näiden tutkintojen eh, oikea-aikaisesta suudesta ja siitä, kuinka nopeasti ne etenevät. Ja voin eh, vakuuttaa teille, että tämä on hyvin tärkeää komissiolle. Komissio Äh, arvioi kaikkia äh, mahdollisia välineitä, joiden avulla voitaisiin äh, tutkintoja nopeuttaa käytänteen parannuksista siihen, että voitaisiin ehkä käyttää myös väliaikaisia toimia, mutta meidän on otettava huomioon, että nopeus on vain niin hyvä kuin mikä on tutkinnan laatu. Me, ja tuomioistuin on päättänyt, et, pyytänyt, että me tarkastelemme kaikkia tekijöitä huolella. Sitten kun on kyse kartelleista, niin haluaisi korostaa sitä, että tämä on äh, prioriteetti komissiolle ja on sitä jatkossakin. Olisi huolestuttavaa, jos kymmenen äh, vuoden jälkeen äh, tilanne kartelleissa olisi aivan sama kuin vuosi äh, kymmenen alussa äh, sen jälkeen, kun vahvaa lainsäädäntöä on pantu täytäntöön, äh, joten pelotevaikutuksen täytyy olla toimiva. Kuitenkin on epätodennäköistä, että pelotevaikutus poistaisi kaikki kartelit, varsinkin kun on uusia teknologisia mahdollisuuksia. Ja siksi komissio yrittää nyt parantaa selvitysmahdollisuuksiaan. On kyse väärinkäytösten paljastajista ja myös paremmista teknisistä välineistä. Ja siksi tämä sisämarkkinaohjelma, jota ehdotetaan seuraavissa rahoitusnäkymissä ja sen kilpailupoliittinen ikkuna ovat erittäin tärkeitä. Tämä kaikki vain sanoakseni, että tämä on erittäin tärkeä elementti Euroopan unionin kilpailupolitiikassa ja haluaisin kiittää parlamenttia, kun se tukee sen Plus-direktiivi, joka auttaa meitä yhdessä kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa varmistamaan varmistamaan, että kilpailuoikeus toteutuu tasa-arvoisesti kaikkialla sisämarkkinoilla. Komissio mielellään tekee yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa seuraavina viikkoina tämän mietinnön loppuun saattamisessa. Kiitoksia vielä kerran siitä, että olette niin valmiita vuoropuheluun. Kiitos komissiolle kommenteista. Jos kukaan muu ei halua puhua, pyytäisin varjoesittelijä Meera Ramonia vastaamaan. As you've seen the discussion. Kiitoksia. Kuten olette nähneet, keskustelu on hyvin rakentava, olisi hyvin helppoa käydä ideologista keskustelua koko aiheesta ja käydä oikeisto vastaan vasemmistokeskustelua, vapaamarkkinan fundamentalismi vastaan valtiofundamentalismi. Tämä, näin ei ole eikä mitään syytä ole. Siihen jos herra Schwab tekee tarkistuksen, jossa hän sanoo, että markkinat toimivat ainoastaan, jos otetaan huomioon yhteiskunnalliset ja ympäristölliset tekijät, niin se on oikein hyvä asia. Sitten voimme saada aikaan laajan konsensuksen. Ja seuraava varjoesittelijän kokous on kai huomenna. Kiitoksia. Kovasti kiitoksia, herra Raymond. Tarkistuksia on käsitelty ja äänestys on kolmas joulukuuta. täysistunto olisi luultavasti tammikuussa 20. päivä kieppeillä. Jos mitään muuta ei tule esille, pieni tauko, mutta pyydän tätä pysymään täällä, koska seuraavaksi on taloudellinen puhelu euroryhmän puheenjohtajan kanssa. Ja se alkaa kymmeneltä. Kymmeneltä, kiitos.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 So dear colleagues. No niin, hyvät kollegat, hyvää huomenta. Haluaisin toivottaa lämpimästi tervetulleeksi tänään euroryhmän puheenjohtajan Mario Centenon, joka on täällä paikalla säännöllistä äh, taloudellista vuoropuheluamme varten. Tiedätte, että me järjestämme kaksi kertaa vuodessa näitä Ähm, vuoropuheluja syksyisin ähm, ja keväisin. Viimeisin järjestettiin 21. helmikuuta ja nyt meillä on mahdollisuus keskustella ohjausjaksoon liittyen liittyviä asioita, kuten maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa, kansallisten budjettien valvontaa, mutta meillä on myös mahdollisuus seurata emun täytäntöönpanoa ennen 14. joulukuuta järjestettävää eurohuippukokousta ja ehkä saada myös viimeisimpiä palautteita liittyen Kreikan valvontapuitteiston täytäntöönpanoon. Teillä kai eilen oli tärkeä keskustelu varautumisjärjestelyistä, jotka liittyivät äh, Euroopan vakausjärjestelmään. Äh, tiedätte, että me teemme hyvin kovasti työtä eri elementtien suhteen. Äh, yritämme nopeuttaa tätä riskin vähennyspakettia eh, ja pidämme tämän miele- teemme tätä pitäen mielessä, että tarkoituksena on eh, emua uudistaa. Joten kovasti odotamme nyt teidän puheenvuoroanne, koska toivomme, että se mitä me teemme, eh, siinä rinnalla tapahtuu myös emun uudistusta. Tietenkin varautumisjärjestely on tärkeä elementti ja sen aikaistaminen muutamalla vuodella on tervetullutta, mutta jos jätämme työn siihen, niin sitten emme voi välttämättä sanoa uudistavamme emua. Joten muutkin elementit ovat erittäin tärkeitä ja halusin vielä erään asian sanoa, kun luin teidän eiliset kommenttinne Tietenkin olemme hyvin kiinnostuneita ja tulemme yksityisesti katsomaan tätä komission ja vakausmekanismin välistä sopimusta, koska parlamentille yhteisömenetelmä ja komission etuoikeuksien ylläpitäminen on erittäin tärkeä asia, joten me toivomme, että nämä järjestelyt eivät vähennä hyvin tärkeää roolia, joka komissio on ollut tähän mennessä. Se rooli, joka komissiolla on ollut viimeisenä Kreikka-ohjelmassa ja Kostello oli todella merkittävä tekijä siinä. Toivottavasti emme jää tämän tason alle, vaan menemmekin ennemminkin pidemmälle, e, mutta voitte varmasti kertoa enemmän tästä ja eilisen keskustelun eri elementeistä ja myöskin euroryhmän näkemys tästä budjettivaiheesta, jossa, kuten tiedätte, e, pelissä on monimutkaisia ja vaikeita kysymyksiä, mutta oleva Mario, sinulla on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä Roberto, hyvät parlamentin jäsenet. Ilo olla Euroopan parlamentissa Ekon valiokunnassa käymässä kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaa taloudellista vuoropuhelua. Alussa muutama sana taloudellisesta tilanteesta, sen jälkeen lyhyt katsaus pääkysymyksistä, joiden parissa euro, työryhmä, euroryhmä on tehnyt työtä, kuten tiedätte, talouden laaja kasvu jatkuu. Talous on kasvanut jo 28 28 vuoden ajan. Talousen toiminnan vauhti hiukan maltistui tänä vuonna Tämä on tavallaan normalisaatiota ajatellen erittäin vahvaa toimintaa. 2017 olen kasvu saavutti korkeimman tason 10 vuoteen. On rohkaisevaa nähdä, että BKT kasvu saa tukea myönteisistä työmarkkinakehityksistä. Taloutemme luo edelleen työpaikkoja, palkat ovat nousussa, ja näin käytettävät tulot kasvavat, investointit ovat myös kasvaneet ja investoinnit vasta myöhään tulivat mukaan elpymisprosessiin. Ennusteet eri laitoksista osoittavat positiiviseen suuntaan huolimatta alhaisemman kasvun riskistä johtuen ulkoista tekijöistä. Tätä taustaa vastaan meidän pitää pysyä kuitenkin valppaina Tämä saa minut sitten eri talouspolitiikkoihin, joita euroalueen jäsenvaltiossa pitäisi harjoittaa. Meidän politiikkaamme pitäisi tehdä taloudestamme kestävämpi ennen entistä seuraavaa laskutusta. Ei pidä toistaa aikaisempia virheitä eikä toimia liian proosykisesti. Myönteiset olosuhteet auttavat siinä, että voidaan luoda finanssipoliittista tilaa, jotta automaattiset vakauttajat voivat tehdä to- toimia kriisitilanteissa ilman, että vaarannetaan kestävyyttä julkisen talouden pidossa. Meidän täytyy myös varmistaa, että politiikkamme jatkossakin tukee kasvua. Tässä vaaditaan ponnisteluja ja pitää ottaa huomioon myös eri tekijät. Jäsenvaltioiden pitää hyväksyä uskottavia politiikkoja, jotka kunnolla heijastelevat eri maiden eh, tilannetta. Jäsenvaltiot, jotka ovat ylittäneet keskivaiheen budjettitavoitteensa, voisivat käyttää tätä tilaa ja sulkea investointivajeita, jos on jos on enemmän varoja, pitäisi kasvattaa eh, puskureita ja vähentää lainaa. Tästähän meidän yhteiset säätömme eh, tätä se käsittelevät eh, eh, eh, rahapolitiikkaan liittyy lähentyminen. Se voidaan saavuttaa vain toimin sekä vaje- että ylijäämämaissa. Jokaisessa kokouksessa marraskuun alussa euroryhmä keskusteli sitä, miten arvioidaan eri budjettisuunnitelmia. Me keskitymme Italian äh, talousarvioesityksen ensi vuodelta, koska komissio on antanut lausunnon ja pyytänyt Italilta, Italialta uudenlaista suunnitelmaa. Tarkistettu äh, talousarvioesitys ei parantanut tilannetta, mitä tulee rahoituksen kuluihin. Tämä näkyy markkinareaktiossa ja se näkyy joka päivä. Tämä tarkoittaa sitä, että se ei hälvyttänyt pelkoja Italian strategiasta budjettikysymyksiä. Nyt odotamme komissiolta lausuntoa Italian uusista suunnitelmista. Sitä odotetaan huomenna yhdessä kannattajien kanssa muista jäsenvaltioista. Kuten tavallista, euroryhmä tulee keskustelemaan suunnitelmista joulukuun kokouksessa. Niin minun, minun ymmärtääkseni ymmärrän Italian huolen hitaasta kasvusta ja monimutkaisista sosiaalista kysymyksistä. Nämä ovat vakavia ongelmia, joihin pitääkin puuttua, mutta tämä voidaan saavuttaa ilman, että heikennetään äh, finanssipolitiikan vakauttamista. Meidän äh, keinomme pyrkivät tiettyyn tulokseen, eivät ole pelkästään lopputulos. Pyritään luomaan ehdot kestävälle talouden kasvulle ja sujuvoittaa EMUn toimintaa. Jos noudattaa sääntöjä, se ei ole vain jokaisen jäsenvaltion omissa eduissa, intresseissä, vaan meidän kollektiivinen etu on kyseessä. Kriisi on opettanut meille, että talous- ja rahaliitossa Vastuu harjoittaa tervettä vastuusta politiikkaa ei pysähdy kansallisille rajoille. Olemme oppineet hyvin tämän opin ja monet maat ovat edenneet pitkän matkan ja tehneet tarvittavia uudistuksia kriisin jälkeisessä tilanteessa. Nyt haluaisin sanoa muutaman sanan Kreikasta. Tänä vuonna Kreikka on onnistuneesti vienyt loppuun talouden sopeutusohjelmansa se oli viimeinen ohjelma, jota, joka oli käynnissä euroalueella. Nämä eivät ole olleet mitään helppoja aikeja, ei varsinkaan Kreikan kansalaisille, koska heidän maansa on läpikäynyt vaikean uudistusprosessin. Kreikan talous on nyt palannut kasvuun ja tulevaisuuden näkymät ovat myönteisiä. Finanssipoliittinen performanssi on ollut loistavaa. Viimeiset tiedot osoittavat, että Kreikka on ylittänyt jo tavoitteensa kolmatta vuotta peräjälkeen mukaan lukien perusjäämä, joka on 3,5 prosenttia. Kesäkuun kokouksessaan euroryhmä päätti eri tekijöistä, jotka sinetöivät ohjelman lopputulokset. Tässä oli mukana lop- viimeinen lainasumma, joka antoi huomattavan käteisvaran Kreikalle. Tässä oli myös mukana helppan, velan helpotustoimia, joiden kautta velasta saadaan kestävämpi Kreikassa tulevaisuuden varalta. Tämä paketti ei korvaa hyvää politiikkaa ja politiikan harjoittamista. Kreikan pitäisi pysyä kurssissa ja edelleenkin toteuttaa tervettä finanssipolitiikkaa ja uudistaa, rahoittaa uudistuksia. Se on tarpeen kansalaisten pidemmän ajan hyvinvoinnin puolesta. Kreikka on toiminut tähän mennessä varsin hyvin. Kreikan edistystä tullaan arvioimaan. Valvontaprosessin yhteydessä odotamme huomenna jo ensimmäistä komission raporttia. Euroryhmä arvioi säännöllisesti Kreikan kehitystä perustuen neljänsvuotisiin raportteihin komissiosta ja muista toimielimistä. Nyt haluaisin teidän kanssanne puhua lyhyesti rakennepolitiikasta Vastuullinen finanssipolitiikka on välttämätöntä, mutta se ei vielä riitä varmistamaan kestävyyttä ja vahvuutta kansantalouksissamme. Nämä ponnistelut tarvitsevat tukea kunnianhimoista rakenneuudistuksista. Me tarvitsemme politiikkaa, joka vauhdittaa tuottavuutta ja näin potentiaalista kasvua. Meidän pitää parantaa toimielin yritysympäristöä, poistaa pullonkauloja investoinneilta ja edistää investointeja. Me tarvitsemme myös uudistuksia, jotka tukevat laatutyöpaikkojen luomista ja vähentävät, vähentävät epä epätasa-arvoa tästä syystä. Euroryhmä pitää säännöllisesti keskusteluja näistä kysymyksistä ja kuulemme eh, ah, yliopistomaailmaa ja kutsumme näitä temaattisissa keskusteluissa. Uskon, että tämä on loistava tilaisuus vaihtaa eh, mielipiteitä, kokemuksia ja saada ohjeistusta myös ulkoisilta neuvonantajilta. Seuraavaksi käsittelen sitä, miten voimme syventää talous- ja rahaliittoa. Vahva talous- ja rahaliitto vaatii tervettä kansallista politiikkaa, vahvaa toimielinrakennetta. Tämän vuoden euroryhmän kokouksessa on käytetty paljon aikaa tähän viimeisimpään. Johtajat odottavat meiltä konkreettisia tuloksia ennen joulukuun huippukokousta. Yksi prioriteetteistamme on pankkiunin lopun vieminen konkreettisemmin, miten toteutetaan yhteistä varautumisjärjestelyä yhteisessä kriisiratkaisurahastossa. Tämä, no, varat saadaan jota euroryhmä on laatimassa yksityiskohtaisia suunnitelmaa tästä. Se on finanssipoliittisesti neutraali luottojärjestely ja se sen hallinnon täytyy tasapainottaa tarpeita, varmistaa suiva päätöksenteko, jota tarvitaan kriisiratkaisutoiminnassa. Ja sitten pitää ottaa huomioon joidenkin maiden peruslakitilanne. Pitää ottaa usein mukaan kansalliset parlamentit näihin neuvotteluihin. Me pohdimme myös mahdollista varhaista toimintamahdollisuutta yhteisessä varautumisjärjestelmässä ennen vuotta 2024. On teknisiä haasteita tälle asialle koska kriisiratkaisu rahasto tulevasta täysin voimaan 23. Etupainottaminen kuitenkin e, vaatii poliittista päätöstä ja tarvitaan myös laadullista arviointia riskin vähentämistä pankkisektorilla ja yksityiskohtaista tietoa. Tästä käsitellään juuri nyt. Sitten toinen kysymys on vakausmekanismin uudistaminen Euroopassa. Kesäkuun euro huippukokous antoi tehtäväksi euroryhmälle antaa yksityiskohtaisen suunnitelman siitä, miten voidaan edelleen kehittää yhteistä vakautusmekanismia. Tähän liittyy erilaisia kysymyksiä varautumisjärjestelmänä sitä nähdään ja miten hallinnoidaan kriisejä ja ennaltaehkäistään niitä. Muutama sana siitä, miten tarkastellaan sitä ennakon, ennakoivana välinä tarkoituksena tehdä tästä välineestä tehokkaampi me olemme valtavirtaistaneet aktivointimallit ja pyrkineet vähentämään markkinoiden stigmatisointia maiden kohdalla, jotka pyytävät apua. Sitten me otan velan kestävyyskriteeri, sillä on myös suuri merkitys. Jokainen on samaa mieltä siitä, että ESM on toiminut ja palvelut hyvin, on voitettu ongelmia velkakriisissä ja Tätä taustaa vasten pyrimme tarkastelemaan sen roolia kriisinhallinnassa ja ennaltaehkäisyssä. Tämä tarkoittaa sitä, että vakausmekanismi on enemmän mukana joissakin tehtävissä, jotka liittyvät rahoituksellisen apuun, esimerkiksi velankestävyysanalyysit ESM voisi olla myös dialogin helpottajan jäsenvaltioiden ja luotonantajien välillä varmistaen velan kestävyyden. Tämän kanssa rinnakkain käydään keskustelua. Okay, sorry. I was trying to fit the speech in my Flexibility. time. Very good. Sorry again. In parallel to these... Tämän keskustelun rinnalla keskustellaan siitä, miten voidaan mahdollisesti uudelleen tarkastella kollektiivisen toiminnan lausekkeita, jotta voidaan helpottaa toimintaa, jos tarvitaan velan uudelleenjärjestelytoimia. Komissio ja yhteinen vakausmekanismi ovat käyneet hyvää keskustelua si- miten voidaan ihan tällaisella tavalla jakaa työtä välttäen välkkäisyykseen noudattaen toimivaltuuksia, jotka toimielimille on myönnetty perussopimuksissa. Tämä on hyvin tärkeä kysymys meille. Haluaisin vielä sanoa muutaman sanan toimi elinrakenteesta vakausmekanismissa. Ollaan samoin mieltä siitä, että toistaiseksi vakausmekanismi pitää kiinni tästä hallitusten välistä luonteestaan, kun otetaan ESM, EU-oikeuton on tärkeää, mutta pitkän, pidemmän aikavälin tavoite. Nyt sitten vielä yksi asia joka otettiin esille eurohuippukokoussa kesäkuussa, nimittäin talousvakausjärjestelmä EDIS. Ensimmäistä kertaa Johtajat mainitsivat tämän lausunnossaan, julkilausumassaan. He pyysivät, että työ alkaisi tarkasta suunnitelmasta ja alettaisiin poliittinen keskustelu edistä. Loppuun viety pankkiunioni, siinä pitäisi olla lopulta myös tällainen eurooppalainen talletussuojajärjestelmä. Tavoite tunnustetaan kaikkien tahoilla. Samanaikaisesti kysymys on poliittisesti edelleen hyvin herkkä, koska näkemykset eroavat riskin vähentämisehdoista, joiden pitää täyttyä tätä varten. Monet uskovat, että edistyksen pitää, se on jo nyt tarpeeksi pitkälle mennyt, nyt kun pankkien taseet ovat parantumassa ja pankkipaketti on jo neuvottelujen alla parlamentin kanssa niin kuin mainitsin. Sitten hiukan sivulinjoille. Sen lisäksi, että saadaan aikaan sopimus ediksestä, niin tämä on ennakkoedotus sille, että voidaan edelleen edetä riskin jakamisessa euroalueella ja varsin usein Tätä jäsenvaltiot ovat korostaneet. Jotkut ovat taas sitä mieltä, että poliittinen keskustelu edistystä pitäisi käydä rinnakkain muiden keskustelujen kanssa, esimerkiksi kun puhutaan sitä, miten sääntelyn kannalta suhtaudutaan pankkitasessa olevaan valtion velkaan. Me jatkamme näiden asioiden työstämistä pitäen mielessä, kuinka herkkä tämä kysymys on. Anteeksi, äsken tässä oli kyse riskien vähentämisestä pankeissa, korjaa tulkki. Vielä lopuksi muutama sana finans, äh, rahoituskapasiteetista euroalueella. Esimerkki muista valot, va, valuuttaliitosta, kuten USAsta, ja poliittinen realismi antaa ymmärtää, että riskin jako talous- ja rahaliitossa sen täytyy erityisesti ennen kaikkea tulla yksityiseltä sektorilta, mutta tällä tarkoitan kunnoista pankkiunionia, unioni, johon liittyy myös pääomamarkkinaunioni, ja näiden kaikkien pitää toimia hyvin. Kuitenkin voidaan jossakin määrin yhteisen rahoituskapasiteen muodossa jakaa riskejä. Tämä voisi tukea yksityistä riskinjakoa. Julkinen yks- riskinjakoväline voisi saada meitä paremmin reagoimaan asymmetrisiin shokkeihin. Ja samanaikaisesti on oikeutettuja huolia moraalikadosta. Tietenkin yhteinen rahoituskapasiteetti, sen ei pitäisi vapauttaa maita niiden velvoitteista harjoittaa tervettä talouspolitiikkaa, noudattaa finanssipuolisia sääntöjä. Maiden näkemykset tässä eroavat suuresti, mutta olen itse vakuuttunut siitä, että ajan ja kärsivällisyyden kautta voidaan löytää luovia ratkaisuja tarttua näihin ongelmiin. Monia mielenkiintoisia ehdotuksia kiertää jo nyt. Kesäkuun huippukokous ei selkeästi viittaa mukaan näihin, mutta rahoituskapasiteettiin nähdään osana kaikkia näitä kysymyksiä, joita euroryhmä pyrittiin käsittelemään ja otamme tämän asian hyvin vakavissaan tämä asia pitää myös nähdä laajemmassa kontekstissaan, kun keskustellaan monivuotisen rahoituskehyksen. Lopuksi sitten vielä sanoisin, että on luottavainen sen suhteen, että euroryhmä pystyy esittelemään konkreettista edistystä joulukuun huippukokouksessaan. Tämä ei ole uudistussuunnitelmien loppu, mutta kriittinen vaihe kuitenkin. Jotkut asiat kuitenkin vaativat vielä lisätyötä. Odotan mielenkiinnolla ohjeistusta, joita voimme saada euro äh, ryhmän huippukokousta joulukuussa ja käymme tätä, olemme, tie, kuulemme tätä työ, tietä yhdessä myös Euroopan parlamentin kanssa. Toivottavasti saamme aikaan vahvan, kestävämmän euroalueen, joka palvelee kansalaisiamme Ihmistä ovat uudestaan uudestaan osoittaneet, että he ovat tämän projektin takana vahvasti. Kiitoksia huomiostanne. Thank you very much, uh, President Centeno for... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja Centeno teidän rikkaasta ja kattavasta alustuksestanne. On sanottava, että kun kommentoitte Italiaa, niin teidän Ähm, ansioluettelonne valtiovarainministerinä osoittaa oikein hyvin, että on mahdollisuus vuoropuhelussa äh, komission ja parlamentin kanssa äh, viedä eteenpäin kasvua edistävää äh, yhteiskunnallisesti hyvää politiikkaa, joka perustuu myös ähm, budjettivastuuseen. Ei ole vain yksi sääntö olemassa, vaan meidän sääntömme ja joustavuutemme mahdollistaa erilaisia yhdistelmiä, myös kasvua tukevia, yhteiskunnallisesti tasapainoisempia vaihtoehtoja. Joten se, mitä minä kuulen omalta hallitukselta, niin ei ole kovinkaan vakavuuttavaa, että ainoa tapa tukea kasvua on sen tyyppinen budjettiehdotus kuin mitä on tehty. Kiitoksia siitä, mitä sanoitte emun uudistamisesta. Me työstämme finanssipoliittista kapasiteettia. Meidän, meillä on esittelijä tässä. Toivottavasti teidänkin työnne edistyy, koska se on erittäin tärkeää. Sanoitte myös, että meillä ei voi olla vain yksityistä riskinjakoa Tämä erittäin vaikea, jos emme veisi eteenpäin edistä eh, ja täyttä eh, täytäntöönpanoa. Niin on eh, jän, vaikea niille, jotka sanovat, että nyt ei ole vielä ediksen aika, niin miten he voivat sitten haluta muita, joten tämä on tärkeä pointti ja toivottavasti parlamentti voi saattaa tätä eteenpäin. Mutta aloitetaanpa nyt me Ensinnäkin Tarjus Rosati EPP-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos ministeri, että olette täällä. Ensimmäinen kysymykseni koskee tätä dilemmaa, joka koskee riskin jakamista ja riskin vähentämistä. kun jäsenvaltiot ovat vielä raskaasti velkaantuneita. Ajat ovat olleet hyviä jo vuosia ja näin kuitenkin on. Ja ne eivät ole vähentäneet velkaantuneisuuttaan – mistä siis jotkut toiset jäsenvaltiot ilmaisivat huolensa mahdollista riskijakomekanismeista, koska ne ajattelevat, että riski jossakin maassa on liian iso ja riskin vähentämistoimiin pitäisi ryhtyä. Haluaisin kysyä mielipidettänne tuosta. Miten haluaisitte ratkaista mainitsemanne dilemman? näette, että rajoitettu riskijakomekanismi olisi perusteltu, mutta miten todennäköistä on ottaa käyttöön mekanismi tilanteissa, joissa meillä on raskaasti velkaantuneita jäsenmaita ja talous todennäköisesti hidastuu vuonna 19 ja varmasti vuonna 20. Toinen kysymys Italiasta. Italian törmäyskurssilla komission kanssa – koskien budjettisuunnitelmiaan. Tässä sanoitte, että huomenna komissio antaisi lausuntonsa tästä, mutta mikä on euroryhmän lausunto, mielipide? Mitä voidaan tehdä, jotta luottaisiin kannustamia Italian hallitukselle niin, ettei se ryhtyisi toimenpiteisiin ja tekisi päätöksiä, jotka vähentävät maan pitkän aikavälin kasvua ja heikentäisi kehityskulkua, esimerkiksi tämä pakollinen eläkeikä, jota ollaan taas alentamassa. Miten voimme vakuuttaa Italia siitä, että sääntöjä pitää noudattaa, että rahan jakaminen ja työmarkkinoiden joustavuuden vähentäminen entisestään ei ole oikea lähestymistapa. Thank you. Mr. Rosati. Uh, Kiitos, herra Rosati. Meille kaikille on todella tärkeää ymmärtää riskiä euroalueella. Euroalue on sellainen kokemusta 20 vuotta, euron perustamisesta siis. meillä on kokemusta myös ennen kuin euro muodollisesti otettiin käyttöön. Mutta tämä on kuitenkin vielä lyhyt aika kokemuksen kannalta. Tänä aikana me koemme erittäin voimakkaan laman, joka johti kaikkiin mainitsemiin huolenaiheisiin. Ja ryhmän mielipide on, että meidän täytyy, että riskin vähentämiseen ja jakamiseen täytyy tarttua yhdessä. Ja talouksien velkaantumisastetta täytyy alentaa, joskus sillä on taloudellisia kustannuksia. Uudistukset täytyy tukea tätä sekä kansallisella että EU-tasolla – ja politiikalla, joka kulkee käsi kädessä uudistusten kanssa niin, että nämä tekijät ovat synkronissa osana pakettia. Sitten vielä Brexit-riskit ja Trumpin talouspolitiikan riskit. Ja tätä vasten meidän täytyy varmistaa, että politiikkamme on koherenttia, toimet yhteen sopivia, ja riskin vähentäminen on tärkeä osa sitä. Italian suhteen Italia on osa tätä näkyä. Meidän täytyy antaa uudistuksille aikaa niille, että Italia toteutui viime vuosikymmenenä, ja että niillä olisi vaikutus – ja hyödyttää kansalaisia. Euroryhmä tukee komissiota kannassan äh, velkaantumiseen suhteen. Ja tarvitaan myös aikaa. Tämä on paras neuvoni Italian tilanteelle. Kiitos. Thank you, Pervash Beres. Kiitoksia, Pervons Beres. Ähm, merci. Kiitos puheenjohtaja, että tulitte keskustelemaan kanssamme. Haluaisin hiukan pitkittää tätä aihetta, johon, josta Darius Frosati aloitti. Te johdatte euroryhmää, teillä on tärkeitä kysymyksiä siellä esillä. Me itsemme itse olemme työohjelmamme oikeastaan täysin ottaneet mukaan nämä vaikka rajoitukset, joita teidän eteen euroryhmässäkin tulee, ja erityisesti miten jotkut euroryhmässä ovat tulkinneet tasapainoa riskien vähentämisen ja jakamisen välillä. Ja tästä tullaan käymään vielä keskustelua ennen vuoden loppua. Ja jos ja, ja, ja, me jaetaan, jaetaan, jaetaan tämä riskin vähentämistä tavoite. Varmastikin saadaan aika kokonaisvaltainen kuva aikaan, kun ajattelen tilannetta pankkipaketin kohdalla ja miten on käsitelty järjestämättömiä lainoja. Mistä Milloin tämä tasapaino syntyy sitten riskien vähentämisen kohdalla? Koska näin tämän tiivistelmän euroryhmän tekemästä työstä se julkaistiin hiljattain. Ja mitä tulee vakauttamistehtävä, niin mielestäni siis euroryhmä tarkastelee sitä, että otetaan käyttöön vakautus- ja lähentymismekanismeja. Minusta on tästä sellainen vaikutelma, että taas nämä eri asiat eivät ole ihan tasapainoisessa suhteessa. Mitä te ensinnäkin laittaisit tähän riskien jakamiseen ja miten tämä tasapainotatte, koska yhteinen varautumisjärjestely vuonna 2024, eihän se ole mitään tasapainoa, kun ajatellaan dynamiikkaa, jota halutaan riskien vähentämisessä saamaan. Ehkä hiukan yleislaatuisempi arviointi näistä neuvotteluista ja tasapainopisteistä eri tahojen välillä. It is, <clears throat> thank you, uh, madam. Kiitoksia, Rua Peres. Vastaan teille englanniksi, jos se ei teitä haittaa. Se on minulle helpompi, jos minun ei tarvitse vaihdella kieliä. Olette oikeassa. Kun katsomme keskustelua, jota käydään riskin vähentämisen ja riskin jakamistoimenpiteiden – suhteen, niin meidän täytyy yrittää viedä asiaa kumpaankin suuntaan ja välillä näyttää siltä, ettemme mene riittävän nopeasti yhteen suuntaan kuin toiseen. Mutta tämä on euroalueen rakentamisen ytimessä. Meidän on luotava luottamusta maiden kesken, meidän jatkettava tätä ja kun näin teemme, niin voimme olla optimistisia tulevaisuuden suhteen. Talous- ja rahaliitoissa tämä on hyvin pitkällinen prosessi alkupuheenvuorossani euroryhmän puheenjohtajana korostin sitä, että meidän täytyy uudistuksemme tehdä askel askeleelta, eikä meidän pidä itse jarruttaa tätä keskustelua. Se olisi suuri virhe, joten meidän on tässä prosessissa – luotava sisäistä luottamusta talouksiimme. Euroalue on nyt 22 vuosineljännestä peräkkäin kasvanut. Saimme 9 miljoonaa uutta työpaikkaa viimeisten vuosien aikana. Tämä on ainutlaatuista näin lyhyessä aikassa. Nämä ovat saavutuksia, jotka on saatu aikaan. Lisäksi palkkataso on nousemassa. Nämä ovat erittäin hyviä tuloksia euroalueellemme. Emme, me voi kuitenkaan laskea kunnianhimon tasoa. Meidän täytyy jatkaa, eh, yrittää saada aikaan enemmän riskinjakoa. Ehm, riskivähentäminen taloudessa on hyvin eh, kallis prosessi joten toimenpiteittemme on tuettava sitä, joten pidän tätä hyvin kattavana lähestymistapana, emmekä me saa vähentää kunnianhimomme tasoa seuraavien kuukausien aikana, koska se käynnistää uuden sitten, siellä, sitten käynnistyy uusi vaaliprosessi Euroopassa ja on tärkeää, että meillä on kunnianhimoa mukana tässä prosessissa. Kiitoksia. Kiitos Bernd Lykke. Kiitoksia eh, puheenjohtaja. Minä en puhua saksaa, Aira Centeno. Myös minä haluaisin kysyä Italian tilanteesta. Kun puhuitte Italiasta, sanoitte, kun puhuitte Italiasta, sanoitte, että jos Italia noudattaa sääntöjä, niin se voi luoda pohjan kestävälle kasvulle. Minä haluaisin tietää, miten sen pitäisi tapahtua. Mitä Italia voi tehdä, jos se noudattaa budjettisääntöjä? Miten se voi kannustaa kasvuun rakenteellinen tilanne Italiassa on hyvin hankala. Rakenneuudistuksilla on potentiaalia, mutta kovin paljon siellä ei tule varmaankaan tapahtumaan. Jos äh, Italia nyt pitää kiinni unionin äh, budjettisäännöistä, niin miten voidaan saada aikaan kestävää kasvua Italiassa, koska viimeisen 15 vuoden aikana Italiassa ei ole ollut kestävää kasvua. Joskus on noudatettu sääntöjä, joskus sääntöjä ei ole noudatettu, kaikkea on kokeiltu, mutta mitään ei ole tapahtunut Italiassa. Joten nyt kysymykseni kuuluu, mikä on teidän reseptinne Italialle? Mitä uskottavasti voisitte äh, sanoa, että Italia voi tuottaa kasvua äh, noudattamalla budjettisääntöjä. Jos Italia ei noudata sääntöjä, jos Italia pitää kiinni tästä törmäyskurssistaan komissiota kohtaan, niin voitteko sitten sulkea pois sen mahdollisuuden, että tämä Italian hallitus tai tulevat Italian hallitukset voivat saada äh, apua vakausmekanismista, jos äh, tällainen hakemus esitetään, onko sitten varmistettu, että maa, joka ei noudata sääntöjä, ei myöskään sitten saa tukea vakausmekanismista? Voitteko vakuuttaa meille näin? Tätä mukaan viime parina vuosina Italiassa alkaa kasvua. Onko se kestävää tai ei? Anteeksi, minulla oli kysynyt herra Centinolla, ei teille. Viimeisen 15 vuoden aikana ei ollut mitään kestävää kasvua. No, se on sinun näkemyksesi. Katsopa Eurostatin tilastoja, näet sitä eri vuosia ja tee omat johtopäätöksesi. Thank you, uh, eh, Mr. Luca. Kiitoksia, herra Luke. Kasvuprosessi on pitkän aikavälin prosessi. Ei se ole mikään sadan metrin juoksu. Ei se niin toimi. Aikaa tarvitaan. Tarvitaan aikaa ja uudistuksia. Eläkeuudistuksia, työmarkkinauudistuksia. En halua erityisesti tukea näitä reformeja, mutta ne toteutettiin. Mutta vaikutukset näkyvät ajan myötä omassa maassani. Aloitimme sosiaaliturvajärjestelmän uudistus 2006. Ja uudistus kypsyy vieläkin. Eli aikaa tarvitaan. Ja tässä yritetään unionista kokonaan. Ja euroalueeseen kuulumisen se antaa vakautta valuutalle. Ja se ojaa säästöjä, koska ilman vakautta ei ole säästöjä. Nämä ovat kasvun ennakkoehtoja. Täytyy ajatella haasteita, joita sosiaaliset kysymykset aiheuttavat. Missä vaiheessa hallituksille? Ja täytyy löytää vastaus noihin haasteisiin. Lisääntyvä kärsimättömyys ei ole vastaus. Tämä on suorin vastaukseni kysymyksiin. Meidän täytyy pitäytyä uudistusprosessiin ja pitää kiinni säännöistä. Se merkitsee kestävää julkisen sektorin rahoitusta ja luottamuksen kasvua. Portugali, voi käyttää esimerkkinä täällä Portugalin valtiovarainministerinä pystyimme lopettamaan luottamuspulan maahamme kolme vuotta sitten agendalla, joka edisti kasvua, joka ottaa kaikki mukaan ja rahoitussektorin ja julkisen sektorin rahoituksen kysymykset otettiin huomioon ja, ja säästämis- ja investointikyky on ratkaisevaa tärkeää Italialle, että se palaisi kasvuuralle, jota äskettäin näin. My second question, please. You haven't answered the second question about Toinen kysymys, että vastannut toisen kysymyksen, niin mahdollisuus saada tukea vakausmekanismista, jos Italia on rikkonut sääntöjä? Very, I mean, I'm going to give you a very short... Vastaan ihan lyhyesti. Meillä on säännöt tätä varten. Me uskomme, että niitä sääntöjä sovelletaan samoin kaikkiin. Uskon, että e on vakauttava roolinsa jossa se on ollut niin tehokas menneisyydessä. Jos hetki koittaa, uskon, että sääntöjä noudatetaan. Kiitoksia. Ja te tiedätte eh, hyvin, herra Luke, että eh, vakausmekanismi tukea pitää eh, pyytää jäsenvaltiosta. Se ei, sitä ei mitenkään pakoteta. Ja kovasti tekevät työtä päästäkseen tuo tilanteeseen jos katsotte markkinoita, mutta kukaan ei siihen pakota ja maan on sitä pyydettävä ja sitten on säännöt, jotka tiedätte. Ramon Trebosa. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä Euroryhmän johtaja Maria Senton, tervetuloa valiokuntaan. Kolme lyhyttä kysymystä. Tänään tulemme puhumaan asetusehdotuksesta, jotka liittyy varautumisjärjestelmään koskien järjestämättömiä lainoja neuvostoon ja sopimusyhteisestä kannasta. Ja näyttää siltä, että tämä asia olisi menemässä läpi, mutta jotkut koordinaattorit täällä valiokunnassa eivät voi ymmärtää, miksi direktiivi jälkimarkkinoista ei ole vielä valmis. Mikä teidän näkemyksenne on tästä? Oletteko se, se, se asetuksesta, asetuksesta ja direktiivistä pitäisi keskustella, keskustella samaan aikaan? Sitten vielä yksi kysymys järjestämättömistä lainoista. Neuvoston mukaan olisi yhtenäinen aikataulu, jota sovelletaan Euroopan äh, rahoitusalan laitoksiin, jota saadaan aikaan jär- varautumisjärjestelmä. Ehkä jotkut eivät toinen kysymys niin ettekö te pelkää, että luodaan asymmetrisiä shokkeja joihinkin jäsenvaltioihin ajatellen vaikeuksista, joihin joidenkin pankit joutuvat, kun rakennetaan näitä varatomisjärjestelmistä? Niin tällaista minulla olisi ehdotus. Italia on ollut ainoa maa, jossa on ollut budjetissa perus ylijäämä viimeisen 20 vuoden ajan tietysti johtuen. Tietysti tämä valtava julkinen velka, joka siellä on, mitä olette siitä mieltä, että Euroopan vakausmekanismi voisi uudelleen rahoittaa Italian velkaa, laskisi menoja tätä kautta? Kiitos. Um, well, um, Niin tästä direktiivistä, joka koskee jälkimarkkinoiden kehitystä. Ajatellen tämänhetkistä järjestämättömien lainojen NPL-kantaa. Tehän tiedätte, että olemme tehneet työtä asian kohdalla. Jäsenvaltiot puoltavat sitä, että edetään direktiivin osassa, joka koskee jälkimarkkinoita, mutta kielteinen kanta vallitsee siitä, että nopeutettaisiin tällaisia vakuudellisten lainojen nopeaa käsittelyä. mielestäni tarvitsemme lisää työtä tämän asian kohdalla. Sitten järjestämättömistä laineista, lainoista vielä on totta, että viime vuosina olemme huomanneet, että näiden lainojen määrä on vahvasti vähentynyt kautta euroalueen ja sen valtioiden. Meidän pitää jatkaa tätä prosessia ja Tämä on varmastikin yksi tärkeimmistä indikaattoreista riskin vähentämisessä, jota käytössämme on, ja tämä osoittaa sitoumuksen tason ja osoittaa, että on tehty hyvin tärkeää työtä yhteisen valvontamekanismin tasolla ja pankkisektorilla myös. Meidän täytyy vahvistaa tätä suuntausta lisätoimenpiteillä ja tätä kautta pääsenkin sitten viimeiseen kysymykseenne, joka oli hyvin tärkeä. Mutta jotta saadaan aikaan kestävämpää velka, kestävämpiä velka-asemia kaikissa jäsenvaltioissa ja talouksissa, niin todellakin varmasti tarvitsemme, että BKT suhteessa, vajakasuhteessa BKT, tilanne siis paranee, mutta, Italian kohdalla, mutta luottamus ja kasvu ovat molemmat tärkeitä kysymyksiä markkinoille ja meidän pitää rakentaa luottamusta keskuudessamme, jotta tämä sitten näkyy myös markkinat käyttäytymisessä ja tuloksissa ja pitää varmistaa myös se, että rahoitusehdot ja olosuhteet heijastelevat todellisuutta eri jäsenvaltioissa. En näe olevan niin, että yksittäisissä jäsenvaltioissa, jotka valitsevat strategioita, etteikö niitä otettaisi huomioon yhteistä sovituissa säännöissä me tulla, ja Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö vaihtoehtoja olisi. Niitä on paljonkin, mutta niiden pitää sopia tähän kokonaistilanteeseen. On nimittäin hyvin tärkeää todeta, että tässä vaiheessa nyt ollaan hyvin alhaisen kaikkein vähiten eroa finanssipolitiikoissa EU, euromaiden kesken. Tämä on hyvin tärkeä asia markkinoille. Mit? Tärkeä viesti, jonka haluamme todellakin välittää markkinoille. Thank you, uh, Ernest Surtasun. Kiitoksia Ernest Turtasun. Kiitoksia sitten kysymyksen espanjaksi. Kiitoksia, että tulitte tänne puheenjohtaja. Eilen käytiin keskustelua rahoituskapasiteetissa euroalueella ja luonnollisesti tämä keskustelu on tervetullutta, mutta meille tuli jokaisen tunne eilen, että tämä oli hienoa tiedottamista. Nyt meillä on jo budjetti, mutta kun mentiin yksityiskohtiin, niin, niin varsin vähän sitä jää jäljelle ja osoittaisin tiettyä skeptisismiä edellisistä tuloksista. Ja tämä budjetti tavallaan, josta eilen ilmoitettu, siihen liittyy ehtoa, jotta voidaan keski- ja pitkän aikavälin hankkeita rahoittaa yhteisrahoituksella ja olemme luomassa tässä uutta välintä, joka on hiukan niin kuin rakennerahastot, joka tukee investointeja, mutta ei ole kyse mistään rahoituskapasiteetista, budjetista, jota todella kuitenkin tarvitsemme. Ja suoraan sanottuna kuin näin, mitä eilen saatiin irti euroryhmistä, minusta ollaan lähempänä tätä ensimmäistä kuin toista vaihtoehtoa. Haluaisin, että selvittäisitte henkilökohtaisesti, mikä vakauttamistehtävä teistä tähän liittyy, tähän eilisen ajatukseen, koska todellakin epäilen sen kykyä toimia. Sitten olemme hiukan huolissamme myös näistä hallintokysymyksistä. Tämähän tulee väline, joka on hallitusten väline. Mikä euroryhm, rooli euroryhmällä on varattuna tälle välineelle? Onko se tällainen vähäisempi rooli kuin parlamentilla? kun käsitellään yhteisen vakausmekanismin roolia, mitä se ollaan muuttamassa Euroopan valuuttarahastosta. Mielestäni tämä oli varsin kielteinen tulos ja haluaisin, että käsittelisit näitä kahta asiaa. Onko joku vakauttamistehtävä tällä budjetilla ja mikä rooli tulee olemaan tässä kaikessa Euroopan parlamentilla? Thank you. Kiitos. Herra Ortas on vastaan jälleen englanniksi. On paras olla johdonmukainen koko istunnon ajan. Herätetään, herätetään tärkeitä kysymyksiä. Mutta vastasin näin. Ei ollut mitään päätöstä tai lopputulemaa aiheesta, josta eilen keskustelimme tai aikaisemmissa kokouksissakaan. Asioita käsitellään seuraavassa joulukuun kokouksessa – mutta budjettipolitiikka on pitkän aikavälin kysymys meidän kielellämme. Me jatkamme keskustelua. Eli eilen keskusteltiin Ranskan ja Saksan asiakirjasta, joka julkaistiin vasta pari päivää sitten – tarvitaan lisäaikaa niistä keskustelemiseksi ja kantani on, että kunnianhimo pöydän ääressä vaihtelee näistä aiheista. Meidän täytyy löytää yhteinen kantaa. Sitä ei vielä ole. Vielä keskustelu jatkuu. Täytyy myös miettiä ihan e sama roolia ja sen tulevaa roolia. Tämä komission paperi ESMstä on läpimurto tästä näkökulmasta. Kuten alkupuheenvuorossani mainitsin, se on asiakirja, joka, ylis, joka on täysin yhteensopiva sopimusten kanssa. Että mitään vastuuvapauden puuttumisen riskiä ei tuossa komission ja jäsenmän e yhteisessä kannassa ole. Tuosta näkökulmasta työskentelemme nykyisen säätöjen puitteissa – Emmekä keskustele mistään, joka, joka menisi demokraattisen yhteiskunnan vastuuvelvollisuus parametrin ulkopuolella. Ja on tärkeää, että näin se on tulevaisuudessakin. Lopuksi budjettipoliittinen näkökulma on erittäin tärkeä tällaisen rahaunionissa – meidän täytyy täydentää fiskaalisia sääntöjä muilla välineillä ja mekanismeilla. Ja tuohon suuntaan me tulevaisuudessa työskentelemmekin. Jolla varmaan, että ne kysymykset, jotka otitte esille, pysyvät pöydällä keskustelun ajan. Kiitos oikein paljon ja ennen kuin annan puheenvuoron Marisa Matiakselle Kuesta, minun on annettava äh, puheenjohtajuus, varapuheenjohtaja Ludek Niedermayerille, koska Brex- minulla on Brexitiin liittyviä muita sitoumuksia. Kiitoksia oikein paljon. So welcome everybody, as it was said uh, now. Uh, Tervetuloa kaikille ja nyt Marisa Matias. Kiitoksia puheenjohtaja Tervetuloa, herra Senteno. hyvä ministerimme. Te olette valtiovarainministeri, joka monia asioita muutti maassamme, erityisesti politiikan, jonka Troikka meille meidät pakotti nielemään ja tämä ei ollut teidän politiikkaanne, mutta se oli sitä politiikkaa, jota meillä harjoitettiin ja parlamentaarista tukeakin tämä sai ja tulokset olivat taloudellisesti eh, yhteiskunnallisesti ja budjetin kannalta erinomaisia. Siksi olin yllättynyt, kun näin videon, eh, jossa te eh, puolustitte Kreikka-politiikkaa, vaikka maa tuhottiin. Ja me olemme aina vastustaneet tätä. Ja siksi olen yllättynyt, kun näen, että uhkailette hallitusta, vaikka me sitä rakastakaan, mutta hallitusta, jonka italialaiset ovat valinneet. Ja tuon uhkauksen kautta Italia tulee vielä tiukemmin pitämään kiinni linjastaan. Ei pitäisi toiselle aiheuttaa sitä, mitä ei itsekään haluaisi kokea. Tämähän on epäjohdonmukaista. Ei voi olla euroryhmän puheenjohtaja, jos tekee näin. Ja Kreikan äh, esimerkki on aivan selvä ja minulla olisi joitakin kysymyksiä siihen liittyen. Kreikkalaiset toteuttivat äh, ohjelmaa, heitä uhkailtiin äh, poissulkemisella euroalueesta. Lopputulos oli katastrofi, velkaantuminen lisääntyi, vaikka sen olisi pitänyt vähentyä. Sä puhuitte, että Kreikan budjetti on kehittynyt hyvin, mutta julkinen velkaantuminen on viimeisen seitsemän vuoden aikana kasvanut valtavasti 23 prosenttia BKTstä 2018. Tämä ei nyt varmaan ollut sitä, mitä te halusitte. Ja sitten halusin vielä puhua Kreikan velkojen siirtämisestä. Sanoitte, että tämä on ehkä mahdollista ohjelman jälkeen. Miltä tämä sitten näyttää? Meillä on, me emme ole arvostaneet demokratiaa, nyt emme arvosta edes omia lupauksiamme. Vastaan. E Vastaan johdonmukaisuuden nimissä englanniksi. Kuten tiedät, Olemme Portugalissa ylpeitä saavutuksistamme viime vuosina. Ja euroalueen tasolla me ymmärrämme, tämä prosessi osoittaa, että meillä on vaihtoehtoisia politiikkoja. Sitä demokratiassa on kysymys. Demokratiassa on vaihtoehtoja ja, ja näitä vaihtoehtoja täytyy etsiä. Niitä on ja niitä täytyy etsiä. Tämä saavutettiin yhteisten sääntöjen puitteissa, mikä on tärkeämpää. kotoisia markkinoiden luottamuksen avulla tämä toteutettiin, mikä on vielä tärkeämpää. En halua sitten olla itseäni minään spesiaaliministerinä, mutta tämä on mahdollista. Tämä on hyvä esimerkki euroalueen rakenteesta. Sama pätee Kreikkaan. Asiat, joista me voimme varmasti olla iloisia, on, että poliittisen prosessin omistajuus palasi Kreikan hallitukselle. Ennen kriisiä Kreikan tie oli taloudellisesti kestämätön. Sen täytyy muuttua ja siinä meni paljon pitempään. ratkaisun löytämässä kuin kukaan olisi arvannut tai halunnutkaan. Tämä on oma mielipiteeni. Ja jatkamme Kreikan prosessin tukemista. Vellaan helpotuskeinoin, jota mietitään. Että Kreikan taloudelliset ja sosiaaliset indikaattorit paranevat merkittävästi ja toivottavasti tämä hyödyttää kreikkalaisia. Thank you very much. Just a brief look at the watches shows me that uh, we can... Kiitoksia. Näin nyt, että meillä emme voi pitää viiden minuutin puheenvuoroja, koska meillä on kahdeksan puhujaa ja äh, äh, herra puheenjohtajan on lähdettävä sitten äh, 11.30 tasan, joten pyydän, että puhutte lyhyesti. Ja minä en aio kommentoida Italia enkä Tsekin tasavaltaa seuraavaksi. Mono, pyydän, että puhutte lyhyesti. Mikrofoni. Pardon. Uh, como, monsieur Président... Puheenjohtaja, huomenta. Niin kuin kollega Luke, haluaisin palata tähän Italia-kysymykseen hallituksen budjettisuunnitelmat ovat legitiimejä, realistisiksi. minä tuen niitä. Kaoottinen tilanne, joka valitsee euroalueelle ja suhtaudutaan kirjanpidollisesti, niin kuin herra Moskovitsi, ei oteta huomioon siihen, miten julkiset menot vaikuttavat talouteen, aina kun käytetään rahaa yrityksen talouksissa ja lopulta ne kuitenkin päätyvät valtion kassaan kymmenen vuoden ajan eurossa on vahva budjetti perusylijäämä, koska tällaiset ovat kiristäneet vyötä huolenta kaikkien ponnisteluista. Julkinen velka ei vähene johtuen juuri näistä tästä kurito, budjettikurista, budjettikuri EUssa, jota herra Monti ja Renzi ovat myös toteuttaneet toiminut ja kasvu on lähes nollassa ollut tänä vuonna. Italian hallitus haluaa vauhdittaa uudestaan taloutta, saada öö, ihmiset kuluttamaan ja auttaa köyhimpiä peruspalkan avulla ja tukea pk-yrityksiä keskiluokka uuden dynamiikan kautta. Ylijäämä saataisiin 9 prosentiksi BKT tutkimusten mukaan vai olisi yli 3 prosenttia, kun taas Ranskassa ollaan 9, no, anteeksi, tässä olette aliarvioineet budjettikuurin vaikutusta talouteen, niin kuin Kristin Lagarde muistutti vuosittaisessa tapaamisessa viime kuussa isoin virheemme Kreikassa oli se, että aliarvioimme kerrannaisvaikutuksia, että ole samaa mieltä, että sama taloudellinen virhe syntyisi Troikan toimesta Italiassa ja tämä purttikoreikka se saa koko euroaluetta romahtamaan. Miten voitte myötä vaikuttaa siihen, että voidaan pitää kiinni kohesiosta 18 eurovaltion kesken? Kiitos. Well, uh, a couple of comments. Niin muutama kommentti kysymyksestänne. Ensinnäkin kerron teille, että en jaa näkemystänne siitä, että olemme kaoottisessa tilanteessa euroalueella päinvastoin. Me ka- olemme kasvaneet jo 24 vuosineljännestä ja palkat ovat nousseet, työpaikkoja luodaan ja kaikkein va- va- ja finanssipoliittinen tilanne on varsin erot ovat varsin vähäisiä. Olemme todella koordinoituneita tällä hetkellä, mutta tämä koordinaatio saatiin aikaan elpymisen ajalla se, mitä tässä tarvitsemme, ja tietysti olen samaa mieltä teidän tulkinnastanne, ajattelen näitä ongelmia. Nämä hyvät talouden uutiset ovat kest, äh, kestivät kauemmin aikaa tulla, kun olisimme ehkä toivoneet, että se näkyy kansalaisten asenteissa suhteessa talouteen ja on hyvin tärkeää jatkaa tällä tiellä, koska vain talouden kasvun avulla voimme tarjota tulevaisuuden, joka täyttää odotuksemme. Kansalaisten ja yhteiskuntien odotukset on hyvin tärkeää tässäkin jatkaa yhteistä yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia, koska tämä on ainoa tapa, jonka kautta voimme vahvistaa luottamusta talouksiin. Kiitoksia. Viimeinen puhuja ensimmäisellä kierroksella INFstä e Markus Pretzel. That is not... Ja. ja. Okay, thank you. Niin, minä aion puhua saksaa. No niin, ensinnäkin me olemme tällaisessa ähm, vaiheessa, jossa eh, olemme elpymässä, vaikka se ei olekaan sellainen kuin mitä kaikki he eh, olisivat toivoneet sen olevan. Tästä huolimatta meillä on nämä ongelmat, joista puhuitte. Portugali, josta on puhuttu täällä jo useaan otteeseen, on esimerkki siitä, miten asiat voivat toimia ja miten maa voi palata eh, pääomamarkkinoille sen jälkeen, kun pääomamarkkinat siltä suljettiin. Puhuitte Kreikasta, myös pankkialan vakauttamisesta. Olen vähän skeptinen sen suhteen, minun se täytyy tässä lyhyesti sanoa, koska näemme myös yhteenliittymiä, esimerkiksi Pireuspankki ja muut kysymykset, mitä siitä syntyy sitten, se jää nähtäväksi. Mutta Kreikassa näemme erityisesti, että komissio ja myöskin valuuttarahasto niillä on erilaisia näkemyksiä siitä, mitä tarvitaan, oli kyse sitten eläkkeiden leikkaamisesta tai monista muista asioista. Joten uskotteko, että pitäisi ennemminkin luottaa komissioon vai valuuttarahastoon? Ja toinen asia on se, että politiikka on nyt taas Äh, hallituksen käsissä Kreikassa? Onko puhuttu siitä, millaisia demokraattisia ongelmia tästä on ja onko tämä ehkä pohjana joillekin päätöksille. Ja sitten Italiasta vuodesta 2000 olemme nähneet paljon isompia vajeita kuin mitä tänä vuonna äh, on. Äh, onko tämä, mitä nyt tapahtuu, euroryhmän uusi linja? Tarkoittaako tämä, että euroryhmä tulee tulevaisuudessa ottamaan, käyttämään enemmän vaikutusvaltaansa, täytyykö sen tehdä niin, ja onko tämä ennakkoedellytys, että sitten joulukuun huippukokouksen jälkeen voidaan tämä varautumisjärjestely ottaa käyttöön? Thank you, Mr. Kiitoksia, herra Pretzel, kommenteistanne. On hyvin tärkeää pitää mielessä, että Euroryhmä on valtiovarainministerien ryhmä ja että meidän roolimme on koordinoida euroalueella. On erittäin tärkeää pitää tämä mielessä, jotta näin olisi jatkossakin. Meidän on tehtävä yhteistyötä ja yksimielisesti luoda yhteisiä kantoja kun äh, mennään eteenpäin tässä pitkässä rakennusvaiheessa, euron rakennusvaiheessa. Mutta meidän ei pitäisi olla kärsimättömiä tässä prosessissa. On totta, että kun kriisi äh, tuli, niin emme ole täysin valmistautuneita siihen. Mutta sen jälkeen olemme ottaneet käyttöön monenlaisia välineitä pankkialalla, rahoitusalalla, euroalueen tason välineitä, kuten eurooppalainen vakausmekanismi, niin että nyt olemme paljon paremmin varustautuneita kohtaamaan tällaisia haasteita kuin aikaisemmin. Meidän on varmistettava kansallisella tasolla, että että toimet, joihin ryhdymme, ovat kestäviä, uskottavia, koska uskottavuus on erittäin tärkeää. Ja hallitusten on osoitettava tätä kestävyyttä ja uskottavuutta aina markkinoiden suhteen, mutta myös muita euroryhmän maiden kohtaan. Tämä on meidän roolimme. Kiitoksia. Kiitoksia ja pidätte eh, niin hyvin kiinni puheajasta. Nyt alkaa toinen kierros. Pyytäisin, että kysymys olisi vain puolitoista minuuttia, muuten kaikki eivät saa puheenvuoroa. Ensin Werner Langen EPPstä. Paljon kiitoksia, herra ministeri. Minäkin haluaisin puhua Saksaa. Teidän optimistinen talousennusteenne vähän äh, ärsytti minua. Taaksepäin katsottuna kyllä 22 vuosineljännestä on myönteistä, mutta riskit ovat nousseet. Ensimmäiset äh, äh, hidastuvat talousuutiset on saatu ja teidän ennustuksessa on paljon ongelmia, oli kyse sitten energiapolitiikasta, Brexitistä, inflaatiosta. Miten aiotte nähdä tulevaisuuden seuraavat neljä vuosineljännestä. Puhuitte EVMstä. Meille jo vuosi, viisi vuotta sitten sanottiin, että EVMstä tulee eh, eurooppalainen toimi ala, että komissio valvoo, että meillä on eh, valvontaoikeus, mutta tätä on lykätty nyt sitten hamaan tulevaisuuteen. Onko tämä mikään vastaus? Ja sitten budjettikapasiteetti, eh, siitä meidän on puhuttava, millainen sen täytyy olla, jotta äh, voidaan toteuttaa kaikki se, mitä euroryhmä haluaa toteuttaa? Kuinka suuri summa sen pitäisi olla äh, budjettipuitteissa? Ja sitten Italiasta. Äh, kaikki euroryhmän maat ovat konvergenssissa edistyneet, paitsi Italia. Ja minusta oli liioiteltua, että Era Moskovici tällä tavoin moitti italialaisia. Jos oli kyse ollut Ranskasta, niin kymmenen vuotta me siedimme sitä, että Ranskan arvot eivät olleet ok. Eikö meidän pitäisi noudattaa tätä skaala mobile-menetelmää, inflaatiota ja palkansopeutuksia? Kiitoksia, herra Lange. Inflaatio, Kiina, maailmankauppa, Nämä ovat haasteita, jotkut kutsuvat niitä shokeiksi. Ja täytyy löytää taloudellinen vastaus. Talouden hidastuminen on luontaista hidastumista vuoden 2017 kasvuhuippuun jälkeistä. Meillä on kymmenen vuoden jälkeinen huippu siinä. Se ole taloudellinen ongelma sinänsä. Poliittisesti me näemme, että me olemme koetelleet elpymistä liikaa. Me olemme pistäneet kapuloita rattaiseen kasvuprosessissa. Tai jotain, jota emme tarvitse tässä vaiheessa. Mutta tämä elpyminen on kestävä ja shokin kestävä ja se on hyvä. Se tekee minut optimistisemmaksi, jos niin haluan sanoa, tulevaisuuden suhteen. Koska voimme uudistaa instituutiollista maisemaa niin, että se kykenee kestämään tällaisia shokkeja. Italian suhteen muistetaan Italian velkatason. Se on iso huolenaihe ja sitä pitää muistaa. Kun ajattelemme Italian budjettipolitiikkaa. Italian velkataso on korkea millä tahansa standardilla mitattuna. Se täytyy ottaa huomioon. Kiitos. You, not fear uh, no, any lack of democracy for... Demokraattien puuttumista ei pidä pelätä. Demokratian vajetta ei pidä pelätä. On keskustelumme asioista. Komission ja ESMn yhteenä kantaa hyvä esimerkki siitä. Se julkaistiin eilen ja se on ihan sopimusten puitteissa. Ei ole sitä pelätä, että mennään sovittujen raamien ulkopuolelle. Slot is SND, Mr. Pedro Pereira. Seuraavaksi SND, edustaja Pedro Pereira. Obrigado, presidente. Uh, eh, signor, uh, eh, eh. Kiitos puheenjohtaja. Ja sen aluksi todeta, että teillä on todella vaikea tehtävä euroryhmän puheenjohtajana. Tiedämme, että on kiireistä pystyä muuttamaan talous- ja rahaliittoa niin, että euroryhmä on varautunut tuleviin shokkeihin, mutta täytyy muistaa, että poliittinen konteksti tuskin voisi tätä vaikeampi olla. On erilaisia näkemyksiä EUn tulevaisuudesta. On budjettikonflikti meneillään Italian kanssa poliittista epävakautta joukossa eri maita ja vaaleja on tulossa lähitulevaisuudessa. pystyykö euroryhmä joulukuussa esittelemään konkreettista edistystä? Mikä tahansa edistyminen emun suhteen olisi hyvin myönteistä. Sitten tämän yhteisen kriisinratkaisurahaston varautumisjärjestely. Tämä on tärkeä osa, kun uudistetaan talous- ja rahaliittoa. Miten te poliittisesti arvioisitte aikataulua, jotta tämä rahasto saataisiin toimintakykyiseksi? Toinen kysymys. Jos te pidätte kiinni pitkän aikavälin tavoitteesta saada Euroopan vakausmekanismi osaksi Euroopan lainsäädännöllistä lainsäädäntöä, Akiita. Miten tämä rahasto saadaan vastuulliseksi Euroopan parlamentin suuntaan. suuntaan. Mielestäni on tärkeää, että sillä olisi äh, demokraattinen legitimiteetti. Pitäisi olla sopimus toimijoiden välisestä yhteistyöstä, vähän niin kuin sopimus euroalueen talouden ohjauksesta. Uh, Kiitoksia. Jatkan suoraan englanniksi. Te olette oikeassa. Meillä oli ja vieläkin on olemassa tämä mahdollisuus, mahdollisuuksien ikkuna, johon liittyy hyvän, hyvä talouden tilanne, uudet poliittiset syklit ja hallitukset monissa EU-maissa. Nämä olivat pääainesosia joiden kohdalla aloitimme työmme tämän vuoden alussa, mutta asiat kuitenkin tässä muuttuvat ja nyt ollaan lähestymässä jälleen vaaliajankohtaa ja riskit, jotka mainitsitte, poliittiset riskit eri, useissakin eri maissa ovat tulleet esille ja tiellämme tavallaan ja tämä tietysti vaikeuttaa asioita, mutta kestävyys on saavutettu ja varmasti jatkamme tällä tiellä. Sitten merkitys, joka liittyy tähän jär- varautumisjärjestelyyn, on hyvin selvä asia, kun ajatellaan kriisin ratkaisuprosessin uskottavuutta sinällään jo. Mitään kriisinratkaisuprosessia ei ole, jota säännöllisesti täytäntöön pannaan ilman – rahoituskapasiteettia, jonka vain varautumisjärjestely voi tarjota. Siksi tämä on hyvin tärkeä asia. Ja ulottuvuus pankkiunionissa. Ja se onkin toivottava, ei vain sen takia, että tämä osoittaa maiden sitoumuksen täytäntöönpanna asioita, mutta tämä tulee olemaan selkeä merkki markkinoille siitä, että Euroopan maat seisovat tämän prosessin takana – Joten on hyvin tärkeää, jos voimme saavuttaa tämän asian, vaikka vieläkin meidän pitää tästä keskustella kokouksissamme euroryhmässä. Vielä yksi sana loppuun miten voidaan lisätä vastuuvelvollisuutta. Euroopan vakausmekanismissa olemme työstäneet tätä asiaa jo, ottaneet huomioon, tämän, ottaneet huomioon euroryhmässä ja uskon, että tärkeisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä asiassa ihan lähitulevaisuudessa, jotta varmistetaan se, että tämä toive toteutuu. Äh, e äh, Kirstos from e EPP. Nyt Kirstos EPPstä. Thank you, German. Kiitoksia puheenjohtaja. Entäpä Kreikan velka? Komission uusimpien arvioiden mukaan se on kasvanut 182 prosenttiin BKTstä 2018 lopulla. Tämä oli lokakuun arvio. Kevään arvio oli 177, jotain. Joten miten voimme yhdistää hyvän finanssipoliittisen tuloksen velkaantumisen kanssa. Ehkä voin kirjoittaa teille tästä notin, koska ette ole ehkä tutkinut asiaa, liittyykö tämä Kreikan velan hoitoon, että lainetaan tänä vuonna, jotta voidaan maksaa ensi vuonna. Jonkunlainen vastaus tähän täytyy olla. Ja toinen kysymys liittyy pankkikriisiin, joka jatkuu Kreikassa. Minun mielestäni tilanne on hyvin vaikea siinä mielessä, että osakemarkkinat ovat vaikeassa asemassa, kun on kyse Kreikan pankeista. Ne ovat menettäneet yli 50 prosenttia vuodesta 2018 ja vaikuttaa siltä, että ne eivät pysty rahoittamaan näitä järjestämättömiä lainoja. Niillä ei ole riittävästi varoja. Tämä on seuraava kreikkalainen haaste. Kreikan pankkikriisi tai Kreikan pankkivaikeudet, ehkä ei pitäisi puhua kriisistä. Onko teillä mitään tuoreita ideoita euroryhmän tasolla? Kiitoksia. Thank you, Mr. Uh, Kiitos, herra Kirtsos. Julkisen velan dynamiikka on joissain tapauksissa hyvin erityinen ja eksponentiaalinen. Ja ainoa asia, joka meidän pitää tehdä, kun on tällaisia vaikeuksia, pysäyttää prosessi, siirtää suunta alaspäin. Taloudelliset tutkimukset osoittavat, että tärkein kysymys on velan äh, kasvun este on ei niinkään velan määrä, vaan sen suunta. Heti kun velka alkaa vähentyä, niin pääsemme eri vaiheeseen prosessissa. Ja tämä on erittäin tärkeää kaikissa tapauksissa euroalueella. Meidän on se saavutettava, oli kyse sitten Italiasta, Portugalista, Kreikasta, mistä tahansa maasta. Taloudellisesti tärkeää on kasvun rahoitustarpeet Kreikassa joka vuosi ja velan tukimenetelmät, joita pantiin täytäntöön ohjelmassa, jotka jatkuvat nyt, niitä pannaan täytäntöön, jotta nämä kasvun rahoitustarpeet pysyvät jossain hyväksyttävässä määrässä, joka on yhteensopiva kasvun kanssa Kreikassa. Tämä on tärkeä. Siksi me lykkäsimme suur suuria velanmaksuosuuksia tulevaisuuteen. Lisäksi Kreikalla on nyt käteissä puskuri, joka kattaa 22 kuukautta näistä rahoitustarpeista, joka rauhoittaa markkinoita että Kreikalla on riittävästi mm, määrärahoja voidakseen kattaa nämä rahoitustarpeet, jos jotain häiriötä markkinoilla tapahtuu. Me emme odota niitä, mutta nämä määrärahat ovat sitä varten jotta hallinnointia voitaisiin optimoida tulevaisuudessa. Ähm, nämä järjestämättömät lainat ovat hyvin hankala kysymys. Tärkeää on, että nämä osuudet äh, alenevat. Niin kauan kuin äh, osuudet alenevat, voimme olla varmoja, että olemme menossa hyvään suuntaan. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Jakob von Weizsäcker SNDstä. Uh, um, Kiitos puheenjohtaja. Jalla meille, että olet täällä. Ajattelinko sä Italiasta, mutta enpä tee niin. Koska vastaukseni olivat vakuuttavia, on rauhoittavaa, että te olette siinä paikassa näin vaikeassa tilanteessa tätä ajatellen. Tämä asian kysyisin teiltä euroalueen budjettikapasiteetista ja erityisesti eurooppalaisesta työttömyysvakuutuksesta. Kun valmistelemme parlamentin mietintöä ja Per Vanshan on paikalla, emme puhuneet euroalueen budjetista. Euroalueen budjetti on tässä pohjalla, mutta on muitakin keinoja luoda budjettikapasiteettia. Ja yksi vakuutusjärjestelmä hyvä puoli, ja sitähän keskustellaan, on, että että se tarjo- vakauttaa talouksia merkittävästi. Se on siellä automaattinen pitkälti eikä diskretionaarinen valinnanvarainen, joka on erittäin tärkeää kriisin aikana. Ja koska se on automaattinen, se olisi myös merkittävässä määrin, jos on suunniteltu hyvin, jos moraalikatokysymykset ja poliittisen talouden kysymykset hoidetaan, se sai toimia. Miten te suhtaudutte tähän nimenomaiseen välineeseen suhteessa mielekkään euroalueen budjettikapasiteettiin luomiseen? Ja sitten toinen kysymys liittyy alueeseen, SBSS, joka on erityinen järjestelmä, joka siis sen, että voit, olisi mahdollista että luotaisiin riskittömiä äh, valtion joukkolainojen puuleja ja mahdollisuus omistaa diversifioitu, hajotettu portfolio riskivapaasti. Ja tämä voisi jossain määrin heikentää valtionvelan ja pankkien välistä kytköstä. Miten te suhtaudutte tähän välineeseen? Kiitoksia, Ravon Weizsäcker. Hyvin tärkeä kysymys joka ansaitsisi pitkän vastauksen minulta. Mutta voin vastata vain lyhyesti, että ymmärtäkää vastaukseni lyhyesti siitä näkökulmasta. Mä tarvitsemme konvergenssia vakausmeka- ja vakausmekanismeja, jotka nämä ovat osa tällaisen rahaliittoon. Me emme ole löytäneet mit- yhtään tällaisia rahaliittoa maailmassa, jolla ei ole tällaisia välineitä. Olemme edenneet kovasti kriisin alusta lähtien. Mokkaamme valuutta-aluetta. Meidän pitää olla sitä ylpeitä ja pohjata menestykselle. Minulla on paradoksaalista, että me keskustelussamme vastaisista uudistuksista euroalueella. Emme hyödynnä menestyksiämme. Me suhtaudumme niihin jopa skeptisesti ja se on poliittisten keskustelujen kielteisen piirre. Meidän pitää olla avamielisiä keskustelussa näistä kysymyksistä. Moraalikadon vähentäminen, automaattisten vakautta sääntöjen luominen, jotka eivät luo moraalikatoa. Se on tärkeää. Tästä koko. Joskus me pelkäämme välineiden kokoa. Ja ne tarvitsee olla isoja, isoja mutta ne täytyy olla olemassa. Mutta niillä on tällaista vaikutusta sopeutumismarginaalissa ja me tarvitsevat sitä. Ne, ne ovat tärkeitä. Ja jos historia tarkastelee ovat olleet hämmästynyt siitä, miten paljon olemme edenneet verrattuna tilanteeseen 5-7 vuotta sitten. Asiat, jotka olivat mahdottomia silloin, mahdollisia nyt. Mainitsemasi asiat ovat varmaan olevia tulevaisuudessa, mutta meidän täytyy ajatella kaikkia välineitä. Kiitoksia. Meillä on kaksi pu- puheenvuoropyyntöä vielä. Voitteko jäädä vielä kahdeksi minuutiksi? Minä olen seuraava ja sitten herra Luke, mutta herra Luke ei ole täällä. Meillä on kaksi ylimääräistä puheenvuoroa. Jos kummatkin voivat esittää kysymyksensä 60 sekunnissa, sitten annan heille puheenvuoron. Esitän oman kysymykseni ja sitten viimeinen vastaus Eli eh, herra Papadimoulis, 60 sekuntia ja kai enempää. Puheenjohtaja, kuuntelin suurella mielenkiinnolla teitä herra Senteno. Käsittelitte Kreikan ohjelman loppua ja tietenkin näitä myönteisiä tuloksia, joita Kreikan taloudessa on saatu aikaan. Ihmisen on tärkeää saada kuulla tämä Ateenassa, koska monet ovat olleet tällaisia kassandroja, ennakoineet suurta tuhoa. Huomenna saamme komissiolta kannanoton. Olen kuullut tästä pari viikkoa sitten kuulin teidän sanovan, että lisäeläkeleikkauksien leikkaukset eivät olisi rakenteellinen toimenpide, jos voimme saavuttaa tavoitteet teemme ja erityisesti mitä tulee ylijäämään 2019, niin tämä eläkeleikkaus ei olisikaan välttämätöntä. Näin euroryhmä totesi ja näin IMFkin on sanonut. Herra Moskovitsi sanoi, että mitään epämiellyttäviä yllätyksiä ei ole tulossa. Mitä te olette mieltä? Me sovimme 60 sekunnista ja seuraavaksi Sarjamo puolus 60 sekuntia. Κύριε Σατένο, συνεχίζω την προηγούμενη ερώτηση με άλλη οπτική γωνία. Kiitoksia. Se, mitä äsken kysyttiin, halusin esittää saman kysymyksen vähän eri näkökulmasta. Sovittiin ylijäämistä Kreikan hallituksen kanssa. Mitä tapahtuu sitten seuraavina vuosina? Puhuitte siitä, että eläkkeitä ei saa leikata onko tämä totta, että ei leikata, jos tavoitetta ei saavuteta, niin leikataanko eläkkeitä kuitenkin. Ja sitten vakuutuslaki. Näimme, että nyt jo eläkkeitä on leikattu, jos eläkkeet pysyvät alhaisella tasolla. Ja sitten nämä järjestämättömät lainat, puhuitte uudenlaisesta hallinnoinnista, mutta pääasiallisen asunnon suoja ei katoaa ja sitten puitte obligaatioista, maksetaanko nekin, nehän ovat sitten valtiovelkoja ja pitääkö veronmaksajien maksaa ne? Ja Langenin jatkona oma 60 sekuntia. Data osoittaa, että joissakin maissa kasvu on negatiivista, jotkut ovat nolla tilanteessa. Jatketaan data volatiliteetista vai onko tilanne pysyvämpi, onko euroalueella riittäviä keinoja puuttua tilanteeseen. Kiitos. Kiitos kummallekin parlamentin jäsenelle, jotka esittivät kysymyksiä Kreikasta. Haluan rauhoitella teitä, että euroryhmä työskentelee aina komission arvioiden pohjalta – arvioin Kreikan kehitystä myönteisenä. Kun näyttää sitä, että Kreikka ei ole saanut ää, kirjettä menettelyssä, niin tämä 3,5 prosentin ylijäämä on merkittävä tekijä. Kaikki ennustukset ostavat, että Italiassa, äh, Kreikka saavuttaa tämän vuonna 2020 jälleen tämän ylijäämän. Ja siinä kontekstissa täytyy budjettipolitiikkaa arvioida ja komission se raportoida huomenna. Sitten talouden negatiivinen kasvu. Jotkut esimerkit negatiivisesta kasvusta, kuten Saksa, johtavat pitkälti väliaikaisista tekijöistä, erityisesti Saksan autoteollisuudessa. Täytyy seurata tätä prosessia tarkkana. Mutta ei pidä pelätä tällaista hidastumista. Koska 17 kasvu oli merkittävää. Politiikan pitää tukea kasvaa merkittävästi ja sitä me odotamme kaikilla tasolla Euroopan ja kansallisessa politiikassa myöskin. Kiitos. Lupasimme, että puheenjohtaja joutuu pääsee lähtemään tasan puolelta pahoittelemme kolmen minuutin viivästymistä. Kiitän kaikkia keskustelusta ja toivon, että eurotalous toimii niin kuin toivotte. Pari minuutin tauko enää. Let me, let me remind you, we are now start. Haluaisin muistuttaa teitä, että olemme nyt sitten esityslistan kohdassa 15. Peter Simonin mietintö. Onko täällä SNDstä joku, joka puhuu hänen puolestaan? Joten meidän ei pidä odottaa herra Simonia. Okay, because we have, I guess, only a few minutes for, for, for this point. Selvä, koska meillä on vain muutama minuutti tähän asiaan. 15 minuuttia. Nyt enää 11 minuuttia. Joten nyt sitten kohta 15. Erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpano. Tässä vastuuvaliokunta on AFKO. Me olemme tehneet äh, lausunnon. Äh, valmistelijamme on Peter Simon ja edustaja Peres puhuu nyt hänen puolestaan. Kiitoksia. Tämä on ensimmäinen varjoesittelijä esitykseni tänään. Mm, lisää voi tulla. Eilisen puhun englanniksi, koska Peter Simon välitti muistiinpanoja. Minulla se käsitellään hänen tarkistuksiaan tähän mietintöön. Ekon valiokunnassa Peter Simon on esittelijänä hajautetusta virastoista. Päävastuu on AFKolla, kun toteutetaan juridisia vaatimuksia, varmistetaan parlamentaarinen valvonta haja... And the AFCO rapporteur is... Sitten 26. syyskuuta Peter Simon esitti la, te, teki lausunnon ekonvaliokunnalle, esitteli lausuntonsa ja hän oli paineen alla, koska lausunto voi olla tietyn mittainen 25. lokakuuta tarkistusten aikaraja oli mennyt umpeen. Lausunto varten oli tehty 11 tarkistusta, kolme ECRltä, Kespenpeltä kaksi Alden varjoesittäjältä Live, Viringiltä ne viisi, minulta itseltäni. Ja myös Peter Simon oli ne allekirjoittanut ja sitten yksi minun omissa nimissäni. Tästä pitäisi äänestää ensimmäinen, 21. tammikuuta. Tässä keskitytään Euroopan erillisvirastojen avoimuuteen ja missä määrin ne ovat tilivelvollisia EUn lainsäätäjille ja puhutaan aika selvä, selvää kieltä. Lausuntoluonnos keskittyy kolmeen pääkohtaan. Yleinen velvoite, joka edes virastoilla on, toinen Euroopan parlamentin osallistuminen päätöksentekoprosessiin, kolmas kysymys liittyy sijaintiin, virastojen sijaintiin tarkistuksessa keskitytään yksityiskohtaisesti seuraaviin kysymyksiin. Kolme tarkistusta. Case Winburnilta keskittyy avoimuuteen ja on välttämätöntä varmistaa vastinetta kansalaisten varoille. Tämä oli sulle tärkeä, varmasti pitäisi olla tärkeä tekijä päätöksenteossa ja kolmanneksi vir- viraston sijainti voisi mahdollistaa paremman rahoitusbudjetitehokkuuden, kun jaetaan näitä virastoja kautta EU ja annetaan hallinnosta tukea kaksi tarkistusta. Kollega Virniltä keskittyy lainsäädäntöprosessiin koskien paikkojen sijaintia ja halutaan selkeä yhteisymmärrys EU-toimielinten väillä, mikä näiden virastojen rooli on. Sitten lopuksi viisi tarkistusta, jotka olen yhdessä allekirjoittanut Peter Simonin kanssa, keskittyvät siihen, että virastojen pitäisi toimia mandaattinsa mukaisesti, parantaa vastuuvelvollisuuden tasoa, vastata Euroopan parlamentin ja neuvoston kysymyksiin viimeistään viiden, vuoden, viiden viikon ajassa ja pyydöstä virasto voisi pitää luottamuksellisia suullisia keskusteluita parlamentin jäsenten kanssa. Erillisvirastoiden pitäisi noudattaa hyvän hallinnon periaatetta, avoimuutta ja ottaa mukaan eri sidosryhmät toimintaansa. Euroopan parlamentin eri oikeuksia pitää kunnioittaa kaikissa yhteyksissä ja sijaintia ajatellen pitäisi varmistaa palvelujen jakomahdollisuudet virastojen keskellä, kuten ehkä huomaatte, tämä on samansuuntaista tietoa kuin yhdessä Case Winburnin tarkistuksessa, tarkistus, jonka tein omissa nimissäni pyytää, että komissio arvioisi järjestelyä ja varmistaisi, että Euroopan parlamentin valvontaoikeus toteutuu ja mm, pohtia, missä määrin säädökset heijastelevat todellisuutta, erityisesti mitä tulee rakenteeseen ja hallintotapaan, ja saadaanko tätä kautta tarpeeksi joustoa aikaan ajatellen virastojen suurta erimuotoisuutta. Peter, Peter Simon haluaisi kiittää kaikkia hyvistä tarkistuksista, joista on hyötyä. Ne ovat kohtuullinen lisäys näihin, tähän lausuntoon ja ne pitäisikin ottaa huomioon lopullisessa lausuntoversiossa samalla pitäen kiinni tästä lausunnon pituusvaatimuksesta. Eh, Kiitoksia, että teitte oikein hyvän yhteenvedon tästä lausunnosta. Täällä on kovin paljon jäseniä paikalla eikä näköjään varjoesittelijöitä. Haluaako joku EPPstä puhua? Ei varmaan. Kuka muu? Ah, erinomaista. Tulitte juuri ajoissa kertomaan ECRn näkemyksen asiasta. Anteeksi, ALDE, ALDEn näkemyksen. Olen pahoillani. Thank you very much for waiting. Kiitos, että odotitte. Hyvät kollegat. Olen herra Saimme lukenut tarkistukseni kiinnostuksella. on vähän ne tarttuvat erittäin tärkeisiin kysymyksiin. Jälleen olette painottaneet, kuinka tärkeä parlamentti on. Ja tähänhän me pyrimme. Haluamme antaa selkeän kovan siitä, miten me haluamme parantaa yhteistyötä ja viestintää hajatettujen virastojen ja toimielimien kesken. Näen, että monet ovat samaa mieltä esittelijän kanssa, että on tärkeää järjestää järjestelmällisiä mahdollisuuksia muille seuraryhmille vaihtaa mielipiteitä ja erityisesti mitä parlamenttiin tulee. Minä vahvistaisin viestintää ennen toista toisen ja kolmannen tason lainsäädännön luomista sen aikaa sen jälkeen. Eli viestimen neuvostolle on, että tulevaisuudessa Euroopan parlamentin painon pitäisi olla yhtäläinen, kun päätetään vir- virastojen painosta. Euroopan demokratian talouden ja toisena lainsäädäntövalla käyttäen tämä legitiimi pyytö. Kiitos. Thank you very much, uh, madam, and thanks for, for coming. Kiitoksia oikein paljon ja kiitoksia, että tulitte. Meillä ei taida olla muita kommentteja. Oh, olkaa hyvä. The problem with these, Ongelma näiden erillisvirastojen kanssa on se, että niillä on todella paljon valtaa. Ja valta äh, vaikuttaa ihmisten elämään suoraan tai epäsuorasti. Ja tuota valtaa ei valvota oikealla tavalla. Tämä on aina se ongelma, kun perustetaan erillisvirasto. Joten eh, tästä seuraa se, että on todella tärkeää, että näitä virastoja eh, seurataan ja tarkkaillaan kaiken mahdollisin mekanismein ja eh, paras paikka siihen on tietenkin Euroopan parlamentti, joten voin vahvistaa sen, mitä edeltävä puhuja sanoi. I must say I also share the view Kiitos. Minun on sanottava, että olen samaa mieltä. Se, että kyse on erillisvirastosta, ei tarkoita sitä, etteikö sitä pitäisi valvoa. Kiitoksia. Kiitos, että kaikki osallistuivat keskusteluun. Ja seuraava kohta on itse asiassa erittäin tärkeä. Niin, anteeksi, jos halusitte kommentoida. Yksi pääsyistä, miksi tämä lausunto nyt on käsittelyssä, johtuu tästä keskustelusta, jota käytiin silloin, kun siirrettiin pankkiviranomainen ja lääkeviranomainen ja tähän liittyen se, mitä kollega sanoi, oli todella kriittinen kommentti. Me virastot eivät voi sijaita yhteistyöpä, yhteistyöpäätöksen mukaisesti ennen kuin todellinen yhteis, päätös pätee myös tähän uudelleen sijoittamiseen. Näitä nyt ei ole niin usein tapahtunut, mutta kun on yleensä kyse virastojen sijainnista, tämä on nyt ajankohtaisessa keskustelua, koska on uusi virasto, joka pitäisi perustaa työllisyysasian valiokunnan toimesta, joten mietimme, miten parlamentti ottaa roolinsa vakavissaan. Ajattelen aikaisempaa kokemusta tämä asiassa sitten, kun täällä viitattiin virastojen vastuuvelvollisuuteen. Se on tietysti kriittinen kysymys, mutta mielestäni tässä valiokunnassahan me yritämme tehdä työmme kunnolla. Ehkä voisimme vielä parantaakin sitä, mutta se, minkä sanoin tässä lopuksi omasta tarkistuksesta, niin jos tarkastelet tätä, tätä sopimusta, julkilausumaa, joka annettiin vuonna 2012, Siinä on mukana joitakin hyvinkin täsmällisiä indikaattoreita profiilista ja hallintorakenteesta ja virastojen roolista. Ja meidän pitää olla varovaisia, koska on aivan varma, että ne eivät välttämättä kata koko mm, kirjoa, jota löytyy näistä eri erillisvirastoista. Kiitos oikein paljon. En tietenkään halunnut yleksiä teitä missään tapauksessa. Äh, kiitos hyödyllisestä äh, aikataulusta. Äänestys äh, Ekonissa tulemme 21. tai 22. tammikuuta. Tähän päättyy kohta 15, enkä aio nyt siirtyä kohtaan 16 järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimusta. Ei, herra Galtieri on täällä yksi yhteisesittelijöistä, joten annankin hänelle mahdollisuuden toimia puheenjohtajana omassa kohdassaan. Kiitoksia tästä keskustelusta ja jatkamme saman tien. So, let's move to point 16. No niin, siirrytäänpä kohtaan 16, joka on yksi kahdesta lainsäädäntöehdotuksesta järjestämättömistä lainoista, joka ottaisi käyttöön mm, tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimukset liittyen järjestämättömiin vastuisiin. Nyt yksi asia, joka ei liity sisältöön, puhun sitten eh, sisällöstä myöhemmin, mutta nyt tästä paketista. Me emme ole pystyneet työskentelemään samassa tahdissa näiden kahdessa ehdotuksessa, mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, ettemmekö työstäisi toista. Tietenkin haluamme saada päätöksen kummatkin tässä, kun otetaan huomioon se hyvä työ, minkä neuvosto on tehnyt, se on saanut aikaan yleisnäkemyksen, onnistuimme sitten nopeuttamaan menettelyä. Eli me nyt nopeutamme eh, tätä varautumisjärjestelyä, mutta toisen kohdalla etenemme normaaliin tahtiin. Tavoitteena on tietenkin, jos mahdollista, saada se ajoissa valmiiksi niin, että meillä olisi direktiivin toinenkin osa, joka voisi astua voimaan. Tämä tietenkin vaatii sen, että neuvostokin toimii näin. Se ei ole meidän käsissämme, mutta jotkut varjoesittelijät ovat esittäneet tämän kysymyksen. Viesti on se, että me emme ole panneet sivuun toista asiaa. Me olemme nopeuttaneet tämän asian käsittelyä, koska edellytykset ovat hyvät siihen, koska meillä on neuvoston yleisesitys ja koska työ pankkipaketin kanssa edistyy, pystymme virtaviivaistamaan ne ja yhdistämään ne. Tämä on tämän nopeutuksen syy. Syynä ei siis ole se, ettemmekö tietäisi, etteikö tuo toinen osuus ole myöskin tärkeä. Eli kun olen nyt tämän selityksen teille antanut, niin Ester, haluaisitko sinä aloittaa? Ole hyvä. Yes, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös yhteisesittelijää. Varmasti voin puhua lyhyesti. Olen tyytyväinen, että pystymme sopimaan yhteisestä kannasta, kun on kaksi esittelijää. Tämä tarkoittaa sitä, että suuri osa työstä, joka yleensä täällä valiokunnassa tehdään, ajatellaan eri lähtökohtiamme, niin tätä piti, työtä te, piti jo ennen kirjoittamisen jälkeen tehdä ja uskon, että saimme aikaan varsin hyväksyttävää tekstiä. Ja sitten tässä käsittelemme vielä yhtä ongelmatapausta, joka on perintönä viimeisestä velkakriisistä. Sitten on joitakin periaatteita ja tavoitteita, joita meillä oli erityisesti sen kun neuvosto antoi oman kantansa yksi. Halusimme toimia ripeästi Tämä ei tarkoita sitä, että muut asiat etenevät hitaasti, mutta tätä asiaa nyt ainakin nopeutettiin. Meidän sopimuksen tarkoittaa tässä sitä, että toivottavasti pystymme nopeasti saamaan aikaan lopputuloksen. Olisikin varmasti hyvä, jos voisimme saada antaa tämän merkin ennen euroryhmän huippukokousta, mutta nopeus on tässä tärkeä. Olimme myös käytännönläheisiä, pidimme, olimme lähellä neuvoston tekstiä, toivottavasti voidaan y- sitten helpommin löytää yhteistä toimintapohjaa. Olemme kunnianhimoisia myös pitkien keskustelun jälkeen, joita meillä oli. Saimme tarvittavat varaukset kaikkiin NPL-luokkiin. Halusimme toimia yksinkertaisesti. Tämä merkki tuli monista poliittisista ryhmistä. Ei saa tehdä tästä liian monimutkaista ja mielestäni, koska oli varsin vähän näitä luokkia, vain kolme, niin saimme aikaan yksinkertaisen järjestelmän. Ja sitten loppuperiaate, jota, lopun, vielä viimeinen periaate, joka meillä oli, piti olla realistinen, meillä oli hiukan lievempi tapa toimia kuin neuvostolla oli ja otimme huomioon ja sidosryhmien ongelmakohtia huomioon myös poliittisten ryhmien toiveita, mutta sitten toisaalta tämä myös tarkoittaa sitä, että vielä suurempikin kannustin syntyy pikamyynnille, jos vastuut pysyvät tällaisena pitkä, pidemmän aikaa. Nämä tietysti tarkastelemme kaikkia asioita, mitä pystymme tarkastelemaan yksityiskohtaisemmin riippuen mukaan lukien teidän tarkistuksenne, joita tulee tai ei tule. Sitten mitä tulee mahdollisesti häiritseviin jälkimarkkinoihin. Tämä otettiin sillä aikaisemmissa keskustelussa. Ehkä voisimme tätäkin asiaa lyhyesti tarkastella. Sitten toinen kysymys. Asettaako kalenterin uudestaan? Kun LPA siirtyy toiselle luottolaitokselle, minä en puolla tällaista, mutta ehkä voisimme ottaa arvioida uudelleen kirjanpitoarvon, joka velalla on, mutta odotamme nyt sitten täällä tapahtuvaa keskustelua ensin ja tarkistuksenne. Kun tulevaisuutta, NPL-kanta, kysymys on jäljellä. Meidän me parlamentissa on saada aikaan kunnianhimoinen direktiivi, jotta voidaan tehostaa NPL- ja, ja jälkimarkkinoiden toimintaa. Ehkä tämä vastaa myös Ratrimosan kysymyksen, jonka hän esitti euroryhmän puheenjohtaja tänään aikaisemmin. Sitten ajoituksesta puheenjohtaja, te varmasti annatte yksityiskohtaisen Eh, eh, tiedot kunnianhimoista kalenterista tulevina viikkoina ja kuukausina. Kyllä tämä on kunnianhimoista, mm, mutta tätä valiokuntaa on joskus arvosteltu siitä, että ei ole toimittu tarpeeksi nopeasti. Nyt kun sitten voimme nopeasti saada aikaan tuloksia, niin tehdäänpä nyt sitten myös niin. Kiitoksia. Thank you. Uh, you have been very efficient. Kiitos. Olet ollut hyvin tehokas, että käyttänyt vähän enemmän kuin puolet ajastanne, mutta se ei ole huono asia, jos pystymme tiivistämään, niin se on hyvä juttu. Ja minun täytyy olla samaa mieltä yhteisesittelijän kanssa. Tämä ei ole ollut helppoa, kun meillä on tullut erilaiset lähtökohdat, mutta minä olen sitä mieltä, että tämä teksti, tietenkin odotamme teidän kommenttejanne ja tarkistuksianne, mutta minä olen sitä mieltä, että tämä teksti on, kuten Esterkin sanoi, kunnianhimoinen, yksinkertainen, tasapainoinen, joten se on mielestäni sellainen, että se kestävällä tavalla ottaa käyttöön toimenpiteen, joka ei ole mikään vähäinen, koska jos pakollisesti kaikkialla on ähm, äh, varautumisjärjestely, joka on eri asia kuin tällainen pankkikohtainen, luottokohtainen EVM-toimenpide. Se on hyvin vahva toimenpide, joten on tärkeää ottaa se käyttöön, jotta voidaan laajentaa riskin alentamispaketin soveltamisalaa ja laajuutta. Toisaalta meidän on tehtävä se kestävällä tavalla ja vältettävä seuraukset, joita emme halua, esimerkiksi että pakotamme maksukuvuttomyyteen pk-yrityksiä ja niin poispäin. Joten se tapa, jolla olemme ratkaisun löytäneet, välttää nämä riskit on vain yksi poikkeus ja Esteri jo sen mainitsikin ja sanon siitä vielä jotain, nimittäin eh, sekundaarimarkkinoille erikoistunut toimijat, eh, mutta noin yleisesti ottaen se, mitä me ehdotamme, on tasapainoista ja haluaisin myös kiittää Itävallan puheenjohtajaa ja kautta eh, neuvostossa, koska pystymme pohjaamaan siihen hyvään työhön, mitä neuvostossa on tehty. Siellähän päästiin kompromissiin ja yksimielisesti tuettiin sitä, joten meidän ehdotuksemme ovat vain variaatio neuvoston tekstistä. Ne pohjaavat neuvoston tekstiin ja ottavat mukaan monia neuvoston ehdotuksia, erityisesti yksinkertaistamiseen. Ja myöskin se tosiseikka, että tämä on nähtävä ensimmäisenä pilarina, mutta meillä on myös toinen pilari, eli tämä vähän pidempi vaihe. Se on pilari yksi ja sitten toisen pilarin mahdollisuus toimia nopeammin tai tiukemmin pankkikohtaisesti, luottokohtaisesti, joten jos tämä ei nyt olekaan aivan niin kuin minä olisin sen laatinut, niin se kuitenkin ottaa huomioon tämän pilarin yksi ja kaksi ja antaa mahdollisuuden toisen pilarin lisäyksille. Ja tämä tapahtuu, kun on kolme vuotta täysi kattavuus ja kun näette nolla nolla yhden tai kahden vuoden jälkeen, niin se ei tarkoita nollaa. Se liittyy tilin yhteenpitoon menetelmään kattavuus on, mutta kattavuus tulee eh, tilinpitosäännöistä ja ylimääräinen kattavuus tulee tämän varautumisjärjestelyn kautta ja on loogisempaa jättää tämä eh, tilinpitosäännökset kahdeksi vuodeksi ja sitten on tämä sadan prosentin pohja. Me seurasimme neuvostoa kun on kyse siitä, että on taattu tällä omaisuudella ja muilla omaisuudella. Jälkimmäinen on vähän vaativampi, kun taas on kiinteä omaisuutta, niin on järkevämpi jättää enemmän aikaa, että saadaan 100 prosenttiin pääsy vasta yhdeksän vuoden jälkeen, tai vähän kevyempi Ähm, käyrä, miksi me sellaisen halusimme, koska tämä 4, 5, 6 vuotta, ne ovat ne tärkeät vuodet, jolloin on päätettävä, mitä halutaan tehdä järjestämättömälle lainalle. Ja jos luo väärän kannustimen, niin sitten ei pelasta sitä yritystä, joka olisi voinut pelastaa. Joten Kattavuutta on oltava. Se antaa turvaverkon, mutta jos menee liian pitkälle, eh, se voisi aiheuttaa väärän kannustimen. Tosi seikka, että käyrä myöhemmin no, menee nopeammin, eh, niin sitten valtetaan päinvastainen kannustin meidän on tehtävä tämä oikealla tavalla tällä käyrällä, jota me olemme ehdottaneet. Minulla ei ole paljonkaan lisättävää näistä muista asioista, koska ne ovat ihan itsestään selviä. Haluaisin korostaa vain yhtä asiaa. Meillä ei ollut aikaa löytää yhteistä ratkaisua siihen ja jätimme sen. Sen jätimme vähän auki, se on ainoa kysymys, joka jäi auki. Ja siinä on kyse niistä toimijoista, joita säädellään, koska ne ovat pankkeja, kun taas on sitten toimijoita, joita ei säännellä, jotka ostavat ja hallinnoivat järjestämättömiä lainoja sekundäärimarkkinoilla. Joten meidän on löydettävä ratkaisu, joka ei rankaise eh, liikaa näitä toimijoita suhteessa muihin kuin pankkitoimijoihin, koska muuten Tuemme muita toimijoita kuin pankkeja. Eli tasa-arvoinen pelikenttä on tärkeä asia ja pitää myös välttää kielteiset kannustimet. Sellaisessa tilanteessa, jossa yritys on elinkelpoinen, voi saada uutta rahoitusta ja tällaisia yksikköjähän on, jotka antavat eh, uutta rahoitusta yrityksille ja hallinnoivat eh, takuun ja järjestämättömät lainat. Me olemme sitoutuneet tähän yhdessä ja otamme huomioon tietenkin teidän ehdotuksenne ja tarkistuksenne, jotta saisimme aikaan tasapainoisen ratkaisun myös tätä viimeistä avointa kysymystä varten. Kiitoksia. Nyt sitten ECRstä Sander Luunesin puolesta Bernd Luke. Ähm, äh, kiitoksia. Minä olen nyt tämän mietinnön ottanut äh, käsiini Sander Luunesilta, josta tuli belgialainen puolustusministeri. En siis puhu nyt niinkään äh, hänen puolestaan, vaan puhun ihan itseni puolesta, kun olen uusi varjoesittelijä. Kiitoksia kummallekin eh, eh, esittelijälle tehdystä valmistelutyöstä. Keskustelussa onkin jo jotain tärkeää sanottu. Minä haluan keskittyä vain tähän viimeisen asian, jonka Roberto mainitsi, nimittäin markkinarakenneefektit, eh, joita meidän on varottava, jos pankit jotka toimivat toisiaisilla markkinoilla, joutuvat samanlaisten sääntelijän kohteeksi kuin pankit, jotka toimivat ensisijaisilla markkinoilla, koska ilmeisesti tämä voi johtaa kilpailun vääristymiseen pankkien ja muiden kuin pankkien välillä, joka sitten haittaisi näitä roskapankkeja, mikä on vaikutus, jota me emme halua, koska emme halua, että liian monen näistä järjestämättömistä lainoista päätyvät ei-säännellyille markkinoille. Sitten meidän on samalla kuitenkin varottava, että jos luomme poikkeussääntöjä, äh, jotka mahdollistaisi pankkeille toisiaisilla markkinoilla äh, tasapainottamaan ostetut järjestämättömät lainat vähemmällä riskipainotuksilla kuin äh, ensisijaisilla markkinoilla, niin sitten tämä saattaa johtaa siihen, että on mahdollisuus kiertää sääntöjä ja meillä on varoittava, ettei tällaisia järjestämättömien lainojen paketteja siirrellä edes takaisin niin kauan, kunnes ne päätyvät takaisin alkuperäisille pankeille alhaisemmin riskipainotuksilla. Tämä on asia, josta ratkaisu, ratkaisua ei ole vielä löytynyt, siksi ilmeisesti ei ole päästy yhteisymmärrykseen esittelijöiden kesken. Minä tulen tätä asiaa tarkastelemaan hyvin tarkkaan ja aion tietenkin tehdä myös tarkistuksia. Toivottavasti löydämme järkevän ratkaisun, koska tavoite, että luodaan vahvat markkinat järjestämättömille lainoille, jotka ovat säännellyt ja jossa on riittävästi varovaisuustoimenpiteitä. Se on varmaan meidän kaikkien tavoitteemme. Kiitoksia. Thank you. Um... Kiitos. Ja Ramon Tremasalde Okei. Okay. Kiitos puheenjohtaja. Perhetetasolla on Kaanin isän puolueen välillä sopimus. Täytyy onnitella teitä. Olin skeptinen, josko mandaatti loppuun mennessä sapuun päästäisiin. Pienien ryhmien visio on parantaa lainsäädäntöä. Ja tämän me sanoa äänestäjille, että olemme tehneet tätä hyödyllistä. Meillä on vielä perjantaihin asti tehdä tarkistuksia. Ja aktiivisesti ryhmässä pyrimme saamaan äänemme kulmiin ja pyrimme osallistumaan keskusteluun rakentavasti, pyrkien auttamaan lopputuleman parantamisessa. Pari juttua tässä vaiheessa. Mitä mieltä olette mahdollisuutta, että tähän lainsäädäntöön ei oteta ainoastaan pankkeja, vai muita rahoituslaitoksia, suuria rahoituslaitoksia? Ja mitä mieltä olette sitä mahdollisuudesta, että vaikka Euroopan pankkivalvontaviranomainen tehdä suuntavi- laatia suuntaviivoja tilanteen selkeyttämiseksi? Öö, on hyvä, että komissio ottaa huomioon, että altistuminen saattaa johtaa hoitamattomiin lainoihin. Ja, ja milloin näin on, niin sitä altistuminen pitäisi katsoa 80 prosenttia asti, ja se on oikein hyvä meille. Ja sitten kysymys, joka otin herra Sentenon kanssa, olimme sitä mieltä, että rahoituslaitokset Instituutioiden tai täytyy laittaa sääntöjä siitä, milloin lainat muuttuvat järjestämättömiksi. Meillä on erilaisia järjestelmiä ja erilaisia portfolioita niille. Joillakin on jo kustannustehokkaita ja toimivia järjestelmiä konkursseja tai maksukyvyttömyyttä yritysjärjestelyjä varten. meillä on myös järjestelmiä, jotka täydentävät tätä NPL, kuten maksaa viivästymisdirektiivi. Onko siis välttämätöntä, että meillä olisi tämmöinen yleislaatuinen, kaiken kattava lähestymistapa? Toivottavasti voidaan tästä keskustella. Sven, Sven Giegold. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, yhteisösittelijät, kollegat, me olemme yrittäneet huolella arvioida luonnosta olemme kuunnelleet teidän kannanottonne ja olemme pitkälti samaa mieltä siitä, mitä sanotte. Kuitenkin minun täytyy sanoa, että me uskomme, että koko keskustelu siitä, että kalibroidaan aikataulu, säätelylle koskien roskalainoja on todellinen pettymys. Nyt me puhumme yhdeksästä vuodesta. Pankkien piti täysin pystyä rahittamaan LPL-lainat var- varmist- vakuudettomat NPL saavat varauksensa kolmen vuoden jälkeen, vaikka niihin ei liitty minkälaisia vakuuksia. Tämä ei ole vakavaraista toimintaa eikä johda riskin vähentämiseen, meidän, joka meidän pitää saavuttaa pankkien tasessa Euroopassa. Ja parlamentti, teidän mietintöluonnoksenne jopa ehdottaa sellaista, että parlamentin rooli on heikempi, heikempi kuin neuvostossa on todettu. Ja siellä on jo heikennetty komissio on aika heikko alkuperäistä kantaa. Tämä on enemmänkin vielä totta, kun verrataan vaihtoehtoja, joita nyt on esillä, ja ajatellaan sääntöjä, joita nyt jo sovelletaan USAssa. USAn sääntelypuitteet vaativat, että pankit aliarvostavat lainoja kuusi kuukautta sen jälkeen, kun ne on luokiteltu ja, hoitamattomaksi, ja kuusi vuotta kuukautta USAssa ja yhdeksän vuotta Euroopassa, joka Euroopan pankeilla tulee olemaan aika varautua kunnolla NPL-kantoihin. Järjestelmäriskikomitea syyskuussa selkeästi osoitti, että tulos tiukasta sääntelykohtelusta USAssa koskien NPL-lainoja on todella myönteistä tulokseltaan. USAn pankit ovat paljon nopeammin kuin eurooppalaiset pankit pystyneet vähentämään järjestämättömiä lainojaan, kun taas NPL oli aivan erityisen paljon heti äh, laman jälkeen ja parlamentti, Euroopassa niitä oli enemmän kuin 2009 myöhemmin. Ja vaikka tiedämmekin, että Euroopan rahoitusmarkkinat ovat enemmän riippuvaisia pankeista kuin USA-lainen malli, niin vertailu on siltikin tyrmistyttävä kokemukset USAssa ovat osoittaneet, että pankit kyllä pärjäävät tiukkien sääntöjen kanssa. Näin ollen me vihreät pidämme paljon parempana, että ollaan tiukkoja, mitä tulee vakavaraisuusvaatimuksiin roskalainen kohdalla. Meistä lähtökohdan pitäisi olla EKPn äh, lisäys, joka on nyt tiukinta, mitä löytyy EU:sta asiassa. Hyvät kollegat, salissa on kyllä elefantti ja haluaisin antaa sille nyt nimen. Me kaikki tiedämme, että ilman huomattavaa edistystä kohti riskin vähentämistä emme koskaan saa aikaan puitteita Euroopan talletussuojajärjestelmälle, joka tarjoaa samanlaisen suojan säästäjille kaikkialla Euroopassa. Ja yhteinen varautumisjärjestelmä yhteisessä kriisiratkaisurahastolle. Näin ollen, jotka pyytävät heikompia sääntöjä NPL-lainoista, itse asiassa estävät pankkiunionia saamasta kolmatta pilaria. Jotta saadaan aikaan vahvemmat puitteet, euroalue tarkoittaa sitä, että silloin otetaan tiukka linja kysymyksessä koskien NPL-lainojen varautumissuunnitelmaa. Pyydän teitä toimimaan tämän mukaisesti ja tämän lisäksi NPL-asetuksen suhteen me vihreät olemme vakuuttuneita siitä, että kielellisesti tarvitsemme minimivaatimukset lainan hoidolle. Me emme hyväksy sitä, että ihmiset ajetaan kodeistaan tai he, he tekevät konkurssin pienessä yrityksissä, koska tämä toimitaan sääntelemätöntä niin kuin on ollut vaikka Blackstonein tai Intensa Sao Paulon toiminta. Ne ostavat huonoja lainoja säännellyltä luottolaitoksilta. Ja tämän takia, jotta voidaan suojella paremmin Euroopan kuluttajia, meidän pitäisi myös edetä NPL-direktiivin kanssa. Ja mielestäni on hyvin tärkeää, että me emme hyväksy sitä, että pattitilanne direktiivissä neuvostossa jatkuu, vaan meidän pitää edetä sekä asetuksen että direktiivin kohdalla samanaikaisesti. Kiitoksia. Thank you. Um... Kiitos. Kue Matt Carthy. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos esittelijöille, jotka tekevät hyvän Luonnokseen aikataulun suhteen me olemme tyytyväisiä komission ehdotukseen. Meillä ei ole mitään merkittäviä ongelmia mietintöluotokseen aikataulun muutoksessa. Meidän prioriteetti tässä on se, että kiinalainen omistajilla on parempi ollut näiltä korppikotkarastalta ja muuta velkakapistelistiltä kuin aikaisemmin. Ja me haluaisimme lausekkeen asuntolaina sopimuksen, että näitä lainoja voitaisiin myydä eteenpäin kolmen puolelle. Direktiivi, päädirektiivissä on suoja suunnitelmassa osin ihmisiä, mutta tässä voisi olla myöskin velanhoitojärjestelyä koskeva laske, tätä pankit käyttävät, mutta tässä oli kuluttajien oikeuksia mainittu. Euroopan pankkivalvontaviranomaisen suuntaviivassa todetaan, että stressattujen lainattojen lainan ottajien oikeuksia suojella, joten tässä pitäisi mainita, että pankin pitäisi lain mukaan ottaa velan, tällaisen stressaava tilanne huomioon, kun velan järjestely ja ajatellaan myöskin velan anteeksi antaminen pitäisi ottaa mukaan ma- mahdollisuutena, eikä ainoastaan velat velanhoitokyvyttömyyttä pidä ajatella. Usein sopimusehtojen suhteen olemme nähneet, että on ollut paljon hämminkiä Irlannissa tästä kiinnalainojen jakamisesta. Ja pitäisikö niitä luokitella hoitamattomaksi lainoiksi. Näitä on arvioitu Irlannissa ja on selkeät oloja, missä voidaan määritellä, että osa lainasta on, on hoidettu. Tämä vaatisi jotain pieniä muutoksia mietintöön, kun käsitellään erilaisia vast- vastikkeellisen ja vastikkeettoman velan luonteita, mutta voimme näyttää selkeän merkin, että voimme olla kansalaisia, kun keskustelemme asetuksista. I don't see Marko Kiitoksia, en näe Marko Vallia täällä. En myöskään Marko Zannia, enkä myöskään muita kuue EFDD tai ENFn jäseniä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Muuten voimme pitää loppupuheenvuoron. Haluatko sinä aloittaa? Ole hyvä. Uh, uh, Kiitoksia kollegat. Tämä oli lyhyt, mutta varsin virkistävä keskustelu. Erityisesti vihreät tässä ylittävät liberaat olivat tosi tiukkoja lähestymistavassaan. Minun täytyy vain todeta tämä tosiasia. Ja mielestäni t- ajattelen nyt vihreämmin kuin liberaalimmin tästä asiasta. Että se, että kun viittasitte USA-järjestelmän tähän kuuteen kuukauteen, on todellakin kysymys, jonka otin ensimmäisessä ensimmäistä kertaa keskusteltassa asiasta, kun kävimme, mm, tämä oli musiikkia korville, niin kuitenkin Sven olemme tässä vissiin vähän vähemmistönä ja meidän pitää yhdessä miettiä, mitä voimme tehdä, mutta olisin kovasti iloinen, jos sinä voisit, mm, tiedäthän, niin lukee, jos me voisimme luoda tällaisen rakentavan hengen pienempien ryhmien liittoutumaan. Mitä se alkaa tuosta vähän liberaalia. Niin tätä, tämä asia meidän pitää ottaa selvästi esille keskustelua, kävimme oli, että jos työstämme vaihtoehtoja, silloin halutaan enemmän aikaa, mutta jos olisi tämä So I would not be very inclined to... Uh, varaukset pankeille eh, en välttämättä nyt hyväksy sitä liberaalin kommenttia, että mentäisiin 8 prosenttiseen pankkien, pankkien varauksiin, ellei sitten huomattavasti vähennetä aikaa, jota myönnetään pankeille. Me olemme käyneet tätä keskustelua yhteisesittelyiden kanssa laajasti ja päädyimme tähän satapuoliseen vaihtoehtoon, vaikka se menee vähän enemmän aikaa, mutta en halua avata tätä uudestaan, koska silloin keskustelu jouduttaisiin käymään ihan uudestaan. Haluan vain kertoa kollegoille, että me kyllä keskustelemme tästä ja valitsimme yhden kahdesta vaihtoehdosta, jotka esillä olivat. Sitten eri ryhmät eri tavoin ottivat esille muut rahoituslaitokset, luottopalvelut, tai sen, mihin herra Luke viittasi, jos tavallaan antaa, vertailu, antaa vertailuetu muille kuin pankille. Minun vastaukseni tähän olisi, että meidän pitää työstää tätä asiaa, poistaa tällainen verta, ver, vertailtava etu säätelystä ja ottaa sitten huomioon kuluttaja-aspektit direktiivistä. Tämä olisi minusta järkevämpää, mutta suhtaudun kyllä avoimesti eri ehdotuksiin. Nyt olen kai käsitellyt suurinta osaa kommentteja ja jälleen kiitoksia tästä vir- virkistävästä keskustelusta ja odotan yhteistyötä jatkossa. Haluan tietysti vielä kiittää, koska aluksi en näin tehnyt. Kiitän valiokunnan sihteeristöä kaikesta sen tekemästä työstä. Kiitos. Kiitos. Haluaisin kiittää Esteriä ja lyhyet kommentit. Olen vähän hämmästynyt siitä, mitä Sven sanoi. Ja ensimmäisiä toisen osavallisen logisen yhteyden suhteen. Ensimmäinen osa tuottaisi ne ongelmat, joita haluat välttää toisessa osassa. Jos halutaan pakottaa pankki myymään velkoja jollekin hedge-rahastolle, kuuden kuukauden kuluttua on niin nyt pk-yritysten asemalle ensimmäinen huoli. He haluavat vakuudet periä ja ihmiset etetään kodista. Me emme halua tätä, mutta me haluamme vakavan tiukan systeemin, jossa katsotaan hoitamattomat vakuudet. Ei tämä ole niin softia kuin sanoit, että sidosryhmien kanssa puhutaan pilari kakkoseen välineet ovat erilaisia. Ne ovat altistus per altistuskohtaisia toimia ja se äh, valvontaviranomaiset sitten ajatelleet, että ehkä tämä luoto on hyvä tai ei. Ei tätä ole tarkoitus soveltaa kaikkiin hoitamattomiin lainoihin, vaan niin tapauksiin, joissa on välttämätöntä – toimia. Sitten on Pilari Ykkösen toimintat, jotka ovat pakollisia ja pätevät kaikkiin lainoihin. Siksi kaikki myös neuvostossa ovat olleet sitä mieltä, että se, että me olemme löytäneet myönteisen ratkaisun, joka vapautti tukkisuman. Ja löysimme poikkeuksellisen nopeasti ratkaisun ja tämä ei ole mikään pikku pala pankkisääntöjä. Tämä puuttuu asiaan makkaasti. En minä tunnusta, tunnista itseäni tässä kuvassa, että tämä olisi lempeä tai epätehokasta. Tämä on ollut tuskallinen kompromissi ehkä molemmille puolille, mutta takaa molemmille osapuolille. on kompromissi ja kukaan ei ole täysin tyytyväinen. Se on vaikeuksia nähdä tätä erityisen hempeänä päinvastoin. Tämä tasapaino on ratkaisuja. Puolustamme ehdotustamme täällä ja luemme tarkistukset, mutta... Mutta olkaa nyt vakavissanne. Älkää ketäkö propagandaa ne jos kaikki tekevät propagandaa, niin sitä meillä on vähän kaik, kantaa kaikkien suuntiin. Tämä on poikkeuksellinen harjoitus. Muutamassa viikossa saimme merkittävän muutoksen pakisäännöksessä toisekseen. Olen Bert Luken kanssa samaa mieltä, että sinun dilemmasi on se, mistä me puhumme. mä halua antaa etujen leisälle tahoille, kuten voi sanoa, että ne eivät välttämättä hallinnoi vast, vastattavaa ko, ko, ne eivät siis paljon välitä, ne välitä, jos yritys kaatuu tai muuta. He eivät ole kiinnostuneita lisärahoituksesta, koska ne eivät ole pankkeja. Ja haluamme myöskään luoda tilannetta, että pankit vaihtavat hoitamattomia lainoja keskenään, vaan että kalenteri äh, takarajat eivät iskisi järjestelyihin. Neuvoston tekstissä on vähän monimielinen kohta ja sitä täytyy selkeyttää. Jos kalenteri alkaa vuodesta yksi, niin täytyy, jos kalteri etenee alkuperäisen arvon mukaisesti, niin se voi olla kestävää. Se yksi vaihtoehto, että me, me, me jättää tämän ongelman näistä vastikkeettomista lainoista, vakuudettomista lainoista. Täytyy laittaa kennoja, joilla vahvistaa tasainen pelikenttä. löytää nämä porsareijat ja tukkia, niin rakentaa tiedotukset teiltä ovat meille erittäin tervetulleita. Tavoitteista me olemme samaa mieltä ja turvalausekkeista. Meidän täytyy löytää ratkaisuja, ei löydä, olet löytänyt sellaista, se ei ole helppoa, siksi Niillä tässä kävisi, kävi. Mutta olisi hyvä, jos parlamentti löytäisi tasapainoisen ratkaisun. Sitä voidaan miettiä vaihtoehtoja ja lisätekijöitä. Tämä vaikka kuitenkin vakavaraisuuslainsäädäntöä ja siksi ottaisimme mielemme vastaan kertoksemme johdattaa osiin, osan kohtiin ja muihin vahvi, muita vahvistuksia. Paljon kiitoksia. Aikataulu on tiukka, Tarkistusten takaraja 23. marraskuuta kello 12. Tehkää tarkistukset englanniksi, jos mahdollista. Se se työtä. Tämä on kuudes joulukuuta. Voisi oikeastaan tarkistuksia ja äänestys sitten Ekonissa. Paljon kiitoksia. Työ alkaa taas puoli kolmelta kun tämmöinen Daniel noin kanssa ja sitten Andrea Riian kuuleminen sitä mukaiseksi. Kiitos.